So good morning, everybody. Uh, sorry for the slight delay. We were waiting for uh, the rapporteur and the shadow rapporteurs of... No niin, oikein hyvää huomenta kaikille. Meillä on täällä ensimmäinen esityslistan kohta tämän päivän osalta kohta käsillä live-asia. uskon, että suurin osa ihmisistä, jotka tähän tarvitaan mukaan lukien esittelijä, ovat jo paikalla, joten voisimme aloittaa keskustelun tästä tästä LIFE-ohjelmasta, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman perustaminen on siis kyseessä. Ensimmäisenä haluaisin antaa puheenvuoron esittelijä Herbenjan Herbrandille. Olkaapa hyvä. Very much, Mr. Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen siitä, että voin täällä esitellä oman mietintöni LIFE-ohjelmasta. Tämä on oikeastaan minun tällainen lempilapseni niin koko tämä asia. Tämä on kaikkein tehokkain budjettiohjelma, jota meillä Euroopassa on, ja se on ollut äärettömän menestyksekäs, joten olin enemmän kuin iloinen, kun sain sen asiakseni, ja olin myös erittäin tyytyväinen, että tässä MFF, niin, että juuri tämän asian takia joudun tänä aamuna nousemaan puoli kuudelta, se oli kyllä sen väärti. No miksi tämä sitten on niin hieno ohjelma? nämä hankkeet ovat todella mahtavia, niissä on valtavasti lisäarvoa ja erittäin alhaiset ongelmatasot, joten todella kyseessä on mahtava ohjelma. Ihan kaksi esimerkkiä viime vuosilta osoittaakseni, kuinka menestyksekäs tämä on. Yksi hankkeista on Espanjassa rahoitettu ohjelma, joka koski lintujen ongelmia Espanjassa. Vain 6000 Eurooppa euroa ja miljoona espanjalaista euroa eh, auttoivat, eh, auttoivat rahoittamaan tämän ohjelman, jolla vältetään hienojen lintujen myrkyttäminen. Toinen menestyksekäs eh, hanke hyvin rajallisella budjetilla todella tässä onnistui. Ja toinen asia ilmastonmuutoksen alueelta. Walesissa rahoitettiin eräs hanke, jonka tarkoituksena oli katsoa, kuinka tämä kaatopaikalta tuleva metaani saadaan kaapattua ja taloudellisesti hyödynnettyä. Myös tämä hanke oli hyvin menestyksekäs, vain 1,4 miljoonaa euroa EUn puolelta, 1,5 miljoonaa yhdistyneen kuningaskunnan puolelta auttoi perustamaan hyvin menestyksekkään ohjelman. 50 000 puntaa voidaan tienata näillä kaatopaikkojen metaanien kaappaamisilla. 13 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia voidaan välttää. Joten tässäpä kaksi erilaista esimerkkiä, joilla osoitan kuinka hienosti tämä ohjelma on toiminut. Mietinnöstäni näette, että olen tehnyt useita tarkistuksia Muutamat niistä ovat vähän teknisempiä ja täsmentävät tekstiä. Esimerkiksi muutin tämän la, va, vähän päästöiseen termiin, minusta se on laajempi. Hiilidioksidin muuttiin myös kasvihuonepäästöihin ja uskon, että tämä metaani esimerkkini osoittaa, että tämä on tärkeä eh, tekninen mukautus. Sitten poliittisempia kysymyksiä puhdas energiaa, tämän muuten uudistuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Lisäsin meriekosysteemien rinnalle ekosysteemit yleisesti ottaen kyseessä ei ole ainoastaan biodiversiteetti ja meri, ekosysteemit ja luontotyypit, vaan myös, myös maanperällä olevat ekosysteemit ja luontotyypit ovat yhtä tärkeitä. Korostin myös sitä, kuinka tärkeää, tärkeää on resurssitehokkuus, lisäyksen tähän yleisempään sanomuotoon koskien kiertotaloutta. Nyt haluaisin keskittyä muutamiin tarkistuksiin, joita olen tehnyt, jotka ovat poliittisesti merkittäviä. Ensinnäkin tietenkin tämä budjettikysymys sinänsä. Budjetti on rajallinen ja tulee sellaisena pysymäänkin, vaikka sitä pyrimmekin kasvattamaan. Minä ehdottaisin, että lisäisimme budjettia 5,4 miljardista, jota jota komissio on ehdottanut 7,2 miljardiin. Tämä on samoilla linjoilla aikaisempien kannanottojen kanssa Euroopan parlamentista. Luotan täysin teidän tukeenne tässä asiassa. Edelleen samalla tavalla kuin aikaisemmissa parlamentin kannoissa ilmaston valtavirtaistaminen siirtyisi 25-30 prosenttiin, enkä usko, että tässä valiokunnassa sitä tarvitsee paljon keskustella. Sitten toinen asia äh, koskee tätä äh, hiilen rahoitusastetta komission aika joustava tämän suhteen. En ole sitä vastaan, mutta olen tehnyt tarkistuksia, joiden kautta pyrin määrittelemään – en oikeastaan niinkään tätä kantaa, vaan pikemminkin niitä ehtoja, vähimmäis- ja enimmäisrahoitustason osalta, joten tämä löytyy tuolta tarkistuksista niin myös. Toinen tärkeä kysymys, joka on käsittääkseni myös poliittinen, koskee tätä väliarviointia. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa minun mielestäni tämä esitettiin hieman liian heikolla tavalla – minä äh, vaatisin kunnollista väliarviointia nel, kolmen eikä neljän vuoden jälkeen ja asetan tälle muutamia kriteerejä omissa tarkistuksissa, niin niitä voitaisiin taata todella korkealaatuinen suorituskykyinen arviointi. Ja olisi arvioitavaa, niin siis arviointi sinänsä ei ole tarkoitus, vaan se tieto, mitä arvioinnista saadaan ja jota olisi sitten hyödynnettävä ja toimittava sen mukaisesti. Toinen tärkeä asia koskee näitä käyttämättömiä varoja nykyisestä LIFE-ohjelmasta ylijääneitä. Komissio ehdottaa, että ne suunnattaisiin EU-investe-ohjelmaan. Minusta olisi parempi, että ne otettaisiin käyttöön tässä uudessa LIFE-ohjelmassa. Minusta on hyvin tärkeää, että LIFEin on huomioida se, että EU, EUn, tämän LIFE-ohjelman ympäristötoimet ovat tietenkin paljon tärkeämpiä kuin EU Invest-ohjelman, eli tämän aikaisemmin tunnetun Juncker-rahaston ympäristötoimet. Sitten toinen hyvin keskeinen asia, josta saattaa olla vähän vaikeaa keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Haluaisin nimittäin välttää sen, että LIFE-varoilla korvattaisiin kansalliset varat – viimeisen 50 vuoden ajalla olemme nähneet, että biodiversiteetti mm, menot jäsenvaltiossa ovat merkittävästi laskeneet ja monissa jäsenvaltioissa pyritään korvaamaan kansalliset menot EU-varoilla. Minun mielestäni tämä on aika vaarallista kehitystä. Tarvitsemme laajoja rahavaroja käyttöön kaikkialla Euroopassa, jotta voisimme – tukea biodiversiteettiä, eikä meidän pitäisi korvata kansallisia määrärahoja eurooppalaisilla. Neuvosto haluaa eh, saattaa LIFE-ohjelman kansallisten biodiversiteettisuunnitelmien kanssa samalla tasolla poliittisesti, miksi ei, mutta budjettipuolella sitä ei kannata eh, noudattaa. Sitten vielä viimeinen asia, hyvä puheenjohtaja. Kävinpä poliittista keskustelua edellisen Life-ohjelman kohdalla koskien näitä kansallisia maksuosuuksia. Minun käsittääkseni Life-ohjelman pitäisi olla yhtä menestyksekäs ja suorituspohjainen niin kuin nytkin, eli sen pitää olla laadun, laatuun perustuva eikä maantieteeseen perustuva. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kohdennamme varoja etukäteen jäsenvaltioille – emme äh, eikä niin, että varat virtaavat hankkeisiin, vaan hankkeet varoja kohti. Minusta tämä on väärinpäin toimiva kannuste. Neuvosto painostaa vahvasti siihen suuntaan, että otettaisiin jälleen käyttöön nämä kansalliset mm, osuudet. Mielelläni kyllä neuvoston kanssa tästä puhun, mutta minusta on hyvin tärkeää, että pidämme tiukasti kiinni näistä laatukriteereistä ja, ja, ja tuloksista, tulosperusteisuudesta. Tästä kyllä jotenkin pitäisi päästä eteenpäin. Sitten lopuksi vielä Life-ohjelmassa on paljon rahaa, kun koko budjettia katsotaan 5,4 miljardia euroa. Jos tästä puhutaan tavallisille ihmisille, niin hän kyllä varmaan sanoo, että no 5,4 miljardia on siinä vähän rahaa kuitenkin aika kasa, mutta se on kuitenkin vain tippa meressä ja kyllä komissio tämän tietää. Omassa ehdotuksessa komissio korostaa sitä, että LIFE-ohjelma voi olla äh, varapuolella rajallinen, jos pystymme valtavirtaistamaan ympäristö, ilmasto, biodiversiteetti, kiertotalouskysymykset suurissa eh, menopolitiikoissa, kohesiopolitiikassa ja tietenkin yhteisessä maatalouspolitiikassa muun muassa. Tämä on oikeastaan ennalta ennakkoehto. Voimme pärjätä tällaisella suhteellisen pienellä LIFE-ohjelman budjetilla, mikäli tämä valtavirtaistaminen onnistuu näissä suurissa meno-ohjelmissa ja jos se taataan. Mehän tiedämme viime kerran kokemuksista, että, että mitään takeita ei ole. Jäsenvaltiot tulevat jälleen kerran pyrkimään siihen, että päästään eroon monista ympäristöehdoista sekä maatalouspuolella että kohesiopolitiikassa – ja suoraan sanottuna tämä talo tekee aivan samoin. Minä haluaisin ottaa käyttöön jonkinlaisen arvioinnin sen jälkeen, kun olemme päätöksemme tehneet ja kun olemme päässeet sopimukseen neuvoston kanssa koko tästä MFF-menopuitteistosta, että meillä olisi jonkinlaiset arvioinnit, joiden kautta voidaan tarkastella – kuinka tämä valtavirtaistaminen on onnistunut ja missä määrin. Ja mikäli nämä ympäristöhuolten valtavirtaistaminen ei ole onnistunut niin hyvin kuin tarpeen, niin tässä tapauksessa tarvitaan jonkinlaista reagointia. En oikein tiedä vielä, kuinka tämä hoidettaisiin. Olen puhunut varjosittelijöille, komissiolle ja muillekin tahoille. Olemme pohtineet, kuinka tässä tilanteessa voitaisiin toimia, mutta minusta on hyvin tärkeää, että jonkinlainen ratkaisu löydetään. Kyllä meidän pitäisi välttää se, että ympäristömenot ovat hyvin todellakin rajoittuvat vain tähän LIFE-ohjelman budjettiin. Ja nämä suuret menopolitiikat, ma- maatalous- ja kohesiopolitiikan puolella, niin e-, eivät täytä näitä tavoitteita ja jopa saattavat tehdä halla näille ja viedä meitä vielä kauemmas tavoitteista kuin nyt olemme. Tähän pikkuhiljaa loppua kohti pääsenkin esityksessäni. Niin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä ja odotan todella keskustelua tässä ympäristövaliokunnassa. Ja suhtaudun hyvin myönteisesti tähän ja uskon, että saamme aikaan oikein hyvän parlamentin kannan koskien tätä life ohjelmaa Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavana EPPn puolelta Ajuso Michel Dantanin sijaan. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille todellakin. Edustaja Dante todellakin pyysi minua korvaamaan hänet, koska ei voi olla täällä paikalla. Ja luen hänelle seuraava viestin. Haluan kiittää kollega Herbrandia hänen työstään ja ja konsultoinnityönnöstä, jonka hän on tehnyt ennen kuin esitteli tarkistuksia. Herbrandin mietinnössä ehdotetaan paljon muutoksia, joita voin tukea, kuten miten rahoitusta tarkistetaan uudestaan alakategorioissa. Kuitenkin jo olen sitä mieltä, että on välttämätöntä tukea siirtymää maataloudessa kestävimpiin käytänteihin. Tästä mielessä ehdotan, että lisättäisiin, lisättäisiin siihen ohjelma, jossa puhutaan siirtymä kestäviin maatalouskäytänteisiin, jonka tarkoituksena on kehittää kestävää ohjelmaa ja siihen otetaan uudestaan myös uudestaan käyttöön jätevesien puhdista, jäteve, puhdistetut jätevedet. Kun me, kun me ympäristömenetelmät otamme vähettään käyttöön, myös ilmastopoliittiset käyttöön eurooppalaisen politiikkaa maataloudessa ja energiassa, niin se vahvistaa ympäristön kestävyyttä. Sen takia minä olisin toistaa vielä kerran, kuinka välttämätöntä, että nämä rahoitetut hankkeet eivät kyseenalaista meidän tavoitteita ja poliittisia prioriteettejamme EUn eh, e lainsäädännössä. Minä haluan valvoa, että voidaan taata kansalaisyhteiskunnan osallistuminen konkreettisesti tähän ja eri ammattiryhmien osallistuminen tähän rahoitukseen, että voidaan taata raho- ohjelman yhteneväisyys kansalaisten kannalta ja heidän ongelmiensa esiintyvyyden kannalta. Minä olisin kiinnittää huomiotanne siihen, mikä on tukikelpoisuus kolmansille maille ja myös joillekin maille osallistua tähän ohjelmaan Mielestäni komission pitäisi määritellä ne olosuhteet, joissa lakisääteiset yksiköt, jotka on laadittu kolmansissa maissa, voisivat olla ehdokkaina liittymään tähän ohjelmaan mukaan. Ja viimeiseksi minä haluaisin kiinnittää huomiota ne siihen, että esittelijä ottaa erityisesti huomioon ääri- ja reuna-alueet ja meren takaiset alueet kun me puhumme meren monimuotoisuudesta, siinä täytyy ottaa huomioon myös avomerialueet, tämä aloite BEST on mahdollistanut sen, että voimme tiedostaa, kuinka tärkeätä äärireuna- ja reuna-alueiden ekologinen ympäristö on tärkeää ja myös merentakaisten alueiden täytyy säilyttää luonnon monimuotoisuus koko maailmana, maailmaa ajatellen. Tässä mietinnössä on puhuttu tukikelpoisuudesta ääri- ja reuna-alueille, jotta ne voisivat osallistua tähän live-ohjelmaan. Kiitos. Thank you very much. And now from... Kiitoksia. Sitten SNDn puolesta Caputo. Grazie. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Herbrandia erittäin hyvästä mietintön luonnoksesta. Siinä on mukana monia huomioita, joita itsekin olen esittänyt teknisissä tapaamisissamme. Minusta nämä tapaamiset olivat oikein hyödyllisiä. Todella kiitän häntä oikein hyvästä yhteistyöhengestä meidän varjaisitelijöiden kanssa. Ympäristön suojelu ei ole este talouskasvulle eikä työllistämiselle. Tämä pitäisi olla aivan selvä ja se on tehtävä selväksi. Vaikka kun ajatellaan, mitä maatalousvaliokunnassa tapahtui, siellä annettiin lausunto, jossa oli aika paljon ongelmia pitkäaikaisen kestävyyden puolesta on tärkeää lopettaa biodiversiteetin menettäminen ja päästä hiilestä irtautumiseen ja siirtyä kiertotalouteen. Tarvitaan siis paljon enemmän toimia ja tässä haluaisin, haluaisin todeta joitakin asioita, joiden tarkoituksena mielestäni olisi tarkoitus parantaa LIFE-asetusta. Tulen tietenkin tekemään tarkistuksia tähän. Tämä, tähän liittyy myös parlamentin LIFE-ohjelman työryhmän työtä. Minun mielestäni viestintää LIFE-ohjelmasta olisi parempaa. Olisi tärkeää lisätä tietoisuutta – Yleisen tietoisuutta tästä. Tarvitaan uudenlaista viestintästrategiaa, jossa huomioidaan sosiaalinen media ja uudet väylät. Life-ohjelmaa, fossiilienergiat ja ilmaston ilmanlaatu liittyvät tähän, liikennelämmitys, viilennys, kaikki nämä liittyvät tähän niin kaiken kaikkiaan myös sähkön tuotanto Näiden alojen vähähiilistäminen tai hiilen irrottaminen on hyvin keskeistä ajatellen kansalaisten terveyttä ja ilmanlaatua. Silloin kun vaihtoehtoja on, jotka perustuvat uudistuville energialähteille, LIFE-ohjelmassa ei koskaan pitäisi toimia muulla tavalla kuin kun ei todella pitäisi rahoittaa näitä fossiilisille energialle perustuvia vaihtoehtoisia mm, tapoja. Aivan kuten Herbrandi sanoi täällä tästä väliarvioinnista, se tarjoaa vain yhden näkemyksen näistä muutoksista, niin sen lisäksi tarvitsemme todellista ulkoista riippumatonta arviointia – jonka tarjoaisi takeet ohjelman täytäntöönpanolle ja niin, että siinä pyrittäisiin kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin. LIFE-ohjelman on saatava nämä tämä tarvittava rahoitus, että voidaan suojella yritys, ympäristöä ja hillitä ilmastonmuutosta ja tarjota puhtavampaa ilmaa. Eurooppalaisista yrityksistä pitää tulla vastuullisempia kaikkien ympäristökysymysten osalta ja käytännöt on mukautettava niin, että aiheutetaan mahdollisimman vähemmän hait, vähän haittaa ympäristölle. Yritysten vastuun lisääminen pitäisi olla avainkysymys LIFE-ohjelman strategiassa, jotta saavutettaisiin kestävän kehityksen tavoitteet. Yksityisellä rahoituksella voitaisiin vielä lisätä hankkeiden siirrettävyyttä liian usein tässä kohtaa resursseja puuttuu. Komission olisi edelleen keskityttävä niihin ohjelmiin, joita voidaan siirtää muualle, niin että voidaan maksimoida EUn lisäarvoja, voidaan edistää sellaisia hankkeita, jotka voivat ottaa vastaan investointeja, jotka ovat taloudellisesti kestäviä. Haluaisin vielä esittää kaksi huomiota näistä yhdennetystä tavoitteista. Ensinnäkin on todettava, että LIFE-ohjelman e, varoja jaetaan epäsäännöstasaisesti jäsenvaltojen välillä, eikä jäsenvaltioissa jaeta varoja tasapainoisesti hankkeiden välillä. Ansioihin perustuva hankevalinta mahdollistaisi tasa-arvoisemman varojen jakamisen jäsenvaltioissa voitaisiin lisätä e, kapasiteettia ja tuottaa laadukkaita hankkeita ja saada aikaan parempi maantieteellinen tasapaino yhdennettyjen hankkeiden osalta, jotta näistä integroidusta yhdentystä hankkeista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä. Ja se riippuu täydentävistä toimista, erityisesti siitä, että ympäristö- ja ilmastokysymykset integroidaan tärkeään EU-politiikkaan, kuten kohesiopolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan, niiden rahoitusvälineisiin. Edelleen kansalliset yhteyspi- life-yhteyspisteet ansaitsevat vahvemman roolin niin, että voidaan taata jäsenvaltioiden välillä vähemmän palvelutasoa ja paremmat yhteydet on myös tärkeää seurataan sitä, kuinka tehokkaita nämä ohjelmat ovat. Tarvitaan sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia indikaattoreita ja on äh, katsottava, kuinka voidaan äh, painaa menoja alas, niin että saadaan mahdollisimman hyvä kustannushyöty-suhde. LIFE-asetuksen mukaisesti vielä on tärkeää taata se, että LIFE-ohjelma täydentää muita unionin ohjelmia ja välttää päällekkäisyys muiden rahoitusvälineiden kanssa – ja näin saadaan mahdollisimman paljon lisää arvoa EUn rahoituksesta tässä tärkeässä ohjelmassa. Lopuksi vielä LIFE-ohjelman budjetista mielestäni tämä määrä raha ei on täysin riittämätön, aivan kuten se tulee myös varmasti olemaan. Pyrimme saamaan siis lisää rahoitusta sille on tärkeää, että tässä ohjelmassa Euroopan parlamentti ja muutenkin Euroopan unioni vaatii kunnianhimoisia tuloksia niin, että pääsemme yhä kestävämpään suuntaan. Thank you very much. Uh, as some shadow... Suuret kiitokset. Joitakin varjoesittelijöitä vielä puuttuu, joten meillä on täällä aika keskustella. Annoin edustajan kaputa, näin ollen puhua pidempäänkin, mutta pyydän, että pidätte kiinni puheajoista. Sitten ECR-nimissä. En näe täällä varjoesittelijä, en tiedä onko hänen sijallaan täällä ketään, mikäli ei vihreiltä. Toimin itse. Pyrin pitämään itsekin puheajasta kiinni. First of all, I... Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä herra Brandia ja myös komissiota tähän mennessä tehdystä työstä. Uskon, että komission ehdotus antaa hyvän perustan jatkotyölle. Samoin myös esittelijän mietintöluonnos. Luonnosehdotus on erittäin lupaava ja meillä on kestääkseni tiukkaa aikataulu, mutta meidän kuitenkin on päästävä sopimukseen avainelementeistä – riittävästä yksityiskohtien tasosta. Jotkin asiat esittelijä on jo maininnut, budjetti, yhteisrahoitusosuudet, tukikelpoisuus, indikaattorit, johdonmukaisuus suhteessa muihin EU-politiikkoihin, mukaan luettuna yhteinen maatalouspolitiikka ja niin edelleen. Näiden lisäksi haluaisin korostaa joitakin asioita, jotka ovat vihreiden kannalta merkittäviä. Ne tulevat heijastumaan tarkistuksistani myös. Meidän pitäisi varmistaa, että yritetään pitkällä tätäyksellä Natura 2000 osalta näiden hallinta tulee saamaan riittävästi huomiota ja resursseja, joten tuen täysin esittelen ehdotusta siitä, että rahoitusta lisättäisiin LIFE-ohjelmalle, mutta ajatellen itse ohjelmaa se tapahtuu vartaviivaistamista suhteessa muihin EU politiikkaihin ja myöskin biodiversiteettiin EUn budjetissa on kenties avainkysymys ja äh, voidaan katsoa, voidaanko sitä hallinnoida tämän esityksen puitteissa, mutta tämä olisi kuitenkin asia, joka olisi pidettävä mielessä. Sitten olisi vahvistettava hallintoa, julkista osallistumista, parempaa kommunikaatiota ja avoimuutta siinä, ja myöskin mahdollista neuvonantaja tukea mahdollisille avunsaajille niin, että saadaan aikaan integroivia alueellisia lähestymistapoja jotkin potentiaaliset hyödynsaajat todellakin tarvitsevat tukea, jotta he pystyvät hakemaan rahoitusta LIFE-ohjelmasta. Minusta nämä hankekategoriat, joita komissio esittää, ovat minusta pohjimmiltaan hyväksyttäviä, mutta meidän kuitenkaan ei tulisi sallia minkään näistä hallintaohjelmaa menetys ainakaan tuollakin kapasiteetin rakentamista, mitä tukea paikallisia viranomaisia, pitää olla hankkeita, joita pienemmät kansalaisjärjestöt pitävät yllä aiemmista kokemuksista, kokemuksista hankkeista kokemusta olivat se, että näillä pienillä kansalaisjärjestöjen tukemilla hankkeilla oli vaikeuksia saada LIFE-rahoitusta. Tuen Herparandia myös siinä, että maantieteellinen tasapaino on merkittävän asia, se on tärkeää, ja pitää ajatella asia myöskin luonnon kannalta, ja luoda järjestelmä, joka kun ottaa huomioon fyysiset piirteet ja haasteet, mikä merkitsisi sitä, että käytettäisiin tällaista biomaantieteellistä tasapainoa tällaisena periaatteena, jota olisi ohjaava, kun meillä on olemassa sellaisia maantieteellisiä alueita Euroopassa sen sijaan, että katsottaisiin vain jäsenvaltioiden rajoja, koska ekologisesti katsottuna poliittiset rajat ovat merkityksettömiä. Ja meidän pitäisi myöskin varmistaa parempi seuranta sekä ennen että jälkeen arviointien muodossa katsoen sekä hankkeita että ohjelman tasoa, samalla ottaen käyttöön turvamenetelmiä, joilla voidaan saada aikaan myönteisiä vaikutuksia, jotka sitten eivät katoa minkään muun EU-rahoittaman toisen ohjelman kautta. Kokonaisuudessaan minun tuntemukseni ovat myönteisiä. Uskon, että voimme tehdä rakentavaa työtä ja löytää yhteistä perustaa muiden parlamentin jäsenen kanssa. Saadaan aikaan hyvän parlamentin kannan, joka sisältää voimakkaan poliittisen viestin. Ja haluaisin myöskin todeta, että minusta Life on erittäin menestyksekäs ohjelma ja olen täysin yhtä mieltä kanssa siitä, eh, ja sanoisin, että meidän ei tarvitse muuttaa ohjelman peruspiirteitä lainkaan vielä. Meidän olemme päässeet tilanteeseen, jossa on ehdotus, joka saisi liikkeelle kestäviä ratkaisuja oikeudenmukaisella kestävällä tavalla ja ottaisi huomioon myöskin eri pienemmätkin sidosryhmät, olipa kysymys paikallisista viranomaisista tai kansalaisjärjestöistä. Uskon, että pysyin tässä aikataulussa. Ja seuraava puhuja on kueryhmän puolesta. En näe täällä puhujaa. Sama koskee FDDtä, joten avaisin nyt keskustelun muille puheenvuoroille jäseniltä täällä valiokunnassa. Ensimmäisen listalla on eh, edustaja Maria. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vielä muutama kommentti. Haluaisin korostaa sitä, että olen iloinen siitä, että Herr Brandi on tehnyt esityksen, jota ympäristövaliokunnassa hyvin voidaan käsitellä. Olen joutunut kokemaan valitettavasti se, miten maatalousvaliokunta käsitteli tätä aihetta, ja se oli aika uskomatonta, joten tästä syystä olen erittäin iloinen siitä, että ympäristövaliokunta toimii tässä viisaammin ja että sillä on hyvä esittely, joten monet kiitokset herra Herbrandille. Meitä kaikkia varmasti muhtituttaa, mikä on noussut esille myöskin päätösosamassa, joka Euroopan parlamentissa hyväksyttiin 14. maaliskuuta tänä vuonna yhdessä. Ja josta siis yritimme yhdistämme päätöksen, ja että tämän ohjelman rahoitusta täytyy lisätä huomattavasti. Meillä on tässä mukana aloja, kuten lajien monimuotoisuus, energia, käänne, kiertotalous, kaikki sellaisia asioita, jotka tulevat määrittämään meidän kaikkien elämää tulevina vuosikymmeninä, jopa vuosisatoina. Ja tästä syystä minusta on oikein, että annetaan ohjelmalle lisää rahoitusta. Herra Kerpandi on myös siinä mielessä oikeastaan suuret äh, rahakirstut eivät voi voi olla kärsimättä. Tästä pitää tehdä enemmän ennen kaikkea maatalouspolitiikkaa ja tietysti myöskin kohesiopolitiikkaa, nimenomaan ympäristön suojelua ajatellen. Ja niin pitää olla mukana voimakkaammin ja minusta olen hyvin lähellä myöskin hänen kantojaan tässä mielessä. Ja olen iloinen siitä, että esittelyjen ja varustelujen kanssa varmastikin onnistuu se, että saamme selkeän lausuman parlamentista ja toivottavasti myöskin parlamentissa sitten asianmukaisissa äänestyksissä käy ilmi se, että todellakin LIFE-ohjelma voidaan, sitä voidaan edistää nimenomaan ajatellen näitä tavoitteita ja myöskin energiakäännettä, joka minun maassani on tapahtunut. Minä tulen osavaltiosta, jossa on paljon ruskohilta ja on tärkeää, että saadaan tämä energiakäänne liikkeelle, että tapahtuu asioita, jotka tekevät meidän kaikkien elämän paremmaksi. Kiitokset vielä ja toivon me myöskin iloista hyvää keskustelua parlamentissa. Thank you very much. The next is Mr. Ja nyt herra Brandon. Thank you, Chair. Um, so three obs- Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme huomiota ja kysymystä. Ensinnäkin eh, samalla viikolla, kun tuo eh, IPCC kertomus tuli eh, ulos ja sitten puhuttiin, eh, nyt puhutaan tästä eh, siirtymistä 25-30 prosenttiin ilmastorahoitusta, niin tämä on hyvin järkevää. No miksi enemmän, miksei enempää kuin 30, miksi vain 30? En nyt halua olla paholaisen asian ajan, mutta kun tässä puhutaan tästä valtavirtaistamisesta, niin eikö olisi argumenttia myös mennä toiseen suuntaan, eli että olisi enemmän varoja ilmasto eh, toimia varten live-ohjelmassa budjetti no, kasvaa, niin eikö, se, eikö sitä voitaisiin ajatella niinkin päin, että budjettia vähennetään tässä. No, ketään kuinka tähän vastaa sitten. Sitten toinen ja kolmas kysymys liittyy Brexitiin. Pahoittelen, että joudun siihen taas puuttumaan. kun ajatellaan yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettyjä life-varoja, kun lähdemme pois, minkälainen kolo siitä jää? ikään kuin täytettäväksi. Ja tähän liittyen, kun UK on EUn ulkopuolella, onko mitään suunnitelmia jo luoda yhteyksiä Brexitin jälkeen, jonka myötä voisimme edelleen oppia toinen toisiltamme. Eli jos EU olisi hyviä hankkeita, niin niitä voitaisiin hyödyntää myös UK ja toisinpäin. Thank you, as I do not... Ja sitten enää muita puheenvuoropyyntöjä ja ainakin puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluksi haluaisin kiittää myönteisestä arviosta, joka täällä on tehty live-ohjelmasta sinänsä ja se todellakin täyttää hyvin erityisen, ainutkertaisen, arvokkaan roolin ja olen iloinen myös siitä, että komission ehdotus sai myönteisen arvion kokonaisuudestaan. Nyt vastaisin kysymyksiin, joita täällä on esitetty, jotka liittyvät enemmän poliittiseen kontekstiin. Ensinnäkin kysymys budjetista ja ehdotus budjetin korottamisesta. Tietysti meidän ehdotuksessamme aikomuksena on osoittaa 5,4 5,0 eh, miljardia tälle ohjelmalle, ja tämä lisäys on jo 2 miljardia mukaan luettuna 46 prosentin korotus hankkeisiin, jotka liittyvät nimenomaan ympäristöllisiin alaohjelmiin, jos vertaamme tätä siis nykyohjelmajaksoon. Tämän lisäksi Tämä liittyy tähän katalyyttirooliin, joka LIFE-ohjelmalla on, on se, että sitäkin on vahvistettu. Niin jos katsotte esimerkiksi strategisia integroituja hankkeita, että niitä vahvistetaan, jotta saadaan aikaan lisää rahoitusta liikkeelle muista lähteistä. Ja tämä vahvistettu luonto, tällaiset vahvistetut luontointegroidut ohjelmat, jotka ovat hyvin tärkeitä ja ajattelen, joilla pyritään nimenomaan tällaisen valtavirtaistamiseen, niin kauttakin pyritään samaan aikaan varoja liikkeelle ennen kaikkea biodiversiteetin alueella. Ja uskoisin Life ja Lead kokonaisuudessaan saisivat aikaan ympäristö- ja ilmastohankkeille lisärahoitusta eh, rahoituskehityksen puitteissa. Asia, jonka Brandi ja eräät muut ottivat esille, on se, että on tärkeää tunnustaa se, että tällainen katalyyttinen potentiaali, joka Lifeilla on toteutuu vain, jos löytyvät oikeat välineet, joilla saadaan valtavirtaistamista ja sellaista suunnittelua muissa rahoitusmekanismeissa, että voidaan tukea ympäristötavoitteita. Joten ympäristö on katalyytti, se on väline, jolla saadaan aikaan toimia ja se täydentää muita rahastoja. Ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että siirrytään muissakin rahastoissa tällaisen ympäristöpolitiikan suuntaan, ottaen huomioon tällaisen politiikan johdonmukaisuuden. Lifea pitää koordinoida muiden politiikan tavoitteiden kanssa ja mm, näin päinvastoin myös muiden politiikkojen osalta, ajatellen sekä ympäristöä että ilmastoa. Nämä ympäristö, strateginen ympäristö, luontointegroidut ohjelmat, niistä haluaisin sanoa, että teidän pitäisi katsoa niitä hiukan tarkemmin, koska todellakin täällä todettiin, että ei ollut riittävästi rahoitusta Natura 2000 eh, ja sen puitteissa luonnolle ja monimuotoisuudelle. Ja me pyrimme nyt löytämään lisää rahoitusta, jotta, joka keskittyy ennen kaikkea siihen, että tapahtuu tällaista valtavirtaistamista ja ja voi kokonaisuudessaan edistää monivaltavirtaistamispolitiikkaa. Sitten maantieteellinen tasapaino. Me tiedämme, että nykyisin LIFE ei ole maantieteelliseltä tasapainoltaan asianmukainen. Me olemme hyvin halukkaita löytämään ratkaisuja. Tähän olemme yhtä mieltä myös siitä, että oikea lähestymistapa eivät ole kansalliset rahoitukset, ne eivät ole toimineet menneisyydessä – ja meistä olisi todellakin vaikka vahvistettua yhteistyötä kansallisten yhteyspisteiden kanssa ja silloin voidaan jakaa menestyksekkäämmin välineitä ja rahoitusta kautta Euroopan kuin tällä hetkellä. Sitten ilmastokomponentti, 25 prosenttia, sen korottaminen 30 prosenttiin. Niin kuin tiedätte, komissiolla on horisontaalinen näkemys budjetista, eli 25 prosenttia ilmastolle, mutta tämä ei ole sinänsä huolenaihe Lifein tapauksessa siksi, että ei ole pelkästään tätä ilmaston alaohjelmaa, vaan odotan, että useimmat muutkin hankkeet osaltaan voisivat edistää ilmastovaikutuksien lieven, lieventämisiä. Ja e, näissä ympäristö- ja luonto niissä usein on tilanne se, että niissä, niistä syntyy myös hyötyä ilmastopuolelle. Sitten joustavuudesta ja yhteistahoitusosuudesta esimerkiksi on totta, että me pyrimme tällä esityksellä siihen, että komissio voisi vastata esille nouseviin tarpeisiin, joita on ohjelman eri alueilla, joka koskettaa erilaisia ohjelmasta hyötyviä tahoja. Ja siksi joustavuutta tarvitaan ja se on asianmukaista. Mutta jos me lähtisimme liikkeelle siitä, että asettaisimme maksimaalisen yhteisötosuuden tai lisäisimme sitä, mikä voisi olla tärkeää joidenkin mahdollisten tuensaajien kannalta, silloin hankkeiden lukumäärä tulisi vähenemään. Ja saman aikaan meillä olisi tilanne siitä, että jos meillä on tällainen lukkoon lyöty vähimmäisrahoitusosuus asetuksessa, se voisi merkitä myös sitä, että jotkin hankkeet komissio joutuisi rahoittamaan sellaisella osuudella, joka olisi todennäköisesti korkeampi kuin olisi se, mitä to, jotkut hakijat todellisuudessa tarvitsisivat, joten me haluaisimme pitää kiinni siis tästä syystä tästä joustavuudesta. Herra Brandin lähestymistavassa on sitten myöskin mukana Lifein arviointi ja tunnustettu tarve on juuri eh, se, mikä on havaittu Lifeille, perustuu niihin eh, arviointeihin, joita on tehty. Olekseni rehellinen sanoisin, että monet Life-hankkeet vievät lukuisia vuosia, kun esimerkiksi luontohankkeista – jotka saattavat viedä paljon pitempään kuin kaksi vuotta. Olemme oppineet, että alle neljässä vuodessa ei saada sellaisia tietoja, joilla voitaisiin tehdä perinpohjainen analysointi. Joten meidän täytyy katsoa, että jos tällainen arviointi käynnistetään liian varhaisessa vaiheessa, siirryttäisiin palaamaan aiempaan live-ohjelmaan, jotta jouduttaisiin laajentamaan tällä tavalla tätä arviointia. tämä mm, on syy siihen, miksi me ehdotaan, että pidettäisiin kiinni näistä kolmesta, kolmesta vuodesta, jota me olemme, anteeksi, neljästä vuodesta, jota me olemme esittäneet. Ja loppukommenttia muutama. Ensinnäkin erityisroolista, joka on äh, autonomisilla alueilla ja etäisalueilla. Ja tunnustamme tämän ja siksi löydät avauksen siitä, että Life pitää kiinni tällaisen pienten tukien ohjelman, joka on BAST, joka koskee myöskin tällaisia alueita. Ja ohjelman saatavuus tai mahdollisuus avoimuus, että me haluamme, että tämä moni sidosryhmä pystyy osallistumaan live-ohjelmaan ja saamaan sitä kautta tukea. Tämä on yksi syy siihen, miksi olemme yksinkertaistaneet eh, tilannetta siksi, että on kaksitasoinen lähestymistapa siinä, miten myönnetään alustavia määrärahoja tukirahoja, jotta tehdään helpommaksi osallistuminen tähän ohjelmaan. Lifeilla on tällainen kapasiteetti, jossa siinä on eri ulottuvuuksia, eri mittakaavoja, ja tämä mahdollistaa sen, että lukuisat sidosryhmät, olipa niiden koko mikä tahansa, että ne voivat osallistua toimintaan. Ja sitten kun Brexitistäkin puhuttiin, haluaisin viitata siihen, että tämä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Kolmansien maiden osallistuminen LIFEiin on mahdollista, jos kolmannet maat tätä haluavat. Joten todellakin pitäisimme suuresti arvossa sitä, että yhdistynyt kuningaskunta tulevaisuudessakin olisi yhteydessä Life-ohjelmaan. Thank you very much and... No niin, ja nyt kiitoksia. Anna puheenvuoron esittelijälle loppukommentteja varten. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset sekä kollegoille että komissiolle näistä oikein yhteistyökeskeisistä kommenteista. odotan todella hyvää yhteistyötä ja hedelmällistä yhteistyötä tämän asian hoidossa. Muutama huomio, huomio kun täällä esitettiin jotakin kysymyksiä. No ensinnäkin eh, haluaisin kiittää Nikola Kaputoa hänen työstään maatalousvaliokunnassa. Tiistain äänestyksen tulos ei ehkä olisi ollut niin, ei ehkä ollut niin hyvä kuin toivoimme, katson aina ehkä hieman omituisella tavalla sitä ahneutta, jota näin valiokunnassa. Äh, Life on vain yksi prosentti YMPn kapasiteetista ja silti siellä yritetään saada äh, pumpattua lisää rahaa Lifeista maatalouteen kuin mikä saattaa olla edes mahdollista. En oikein ymmärrä tätä, varsinkaan kun niin paljon varoja käytetään yhteisessä maatalouspolitiikassa hyvin tehottomalla tavalla. No, käsitellään se sitten, kun äänestämme omasta mietinnöstämme. Paul Brennanilla oli jotakin kysymyksiä valtavirtaistamisesta. Komissio oikeastaan jo siihen tavallaan vastasi. LIFEin tarkoitus on toimia katalysaattorina. Tämä on hyvin tärkeä toiminta ja rooli. Valtavirtaistaminen on aivan ratkaisevaa ja olen ja kannatan tätä äh, nettoperiaatetta. Minun mielestäni mitään kielteistä ähm, netti, nettomenetystä ei pitäisi näistä eri toimintapolitiikoista koitua. että tämä on koko valtavirtaistumisen ajatus ja koko EUn rahoituksenkin idea. Toivon, että emme ole kovin kaukana siitä, mutta kyllä tähän suuntaan pyrin. Ottaen huomioon poliittinen todellisuus pelkään pahoin, että vielä tarvitaan kuitenkin tällaista vahvaa budjetti, budjettia myös live-ohjelmassa, koska on hyvin luultavaa, että valtavirtaistaminen ei ole ihan niin tehokasta kuin toivoisimme. Komissio jo vastasi Paulin kysymykseen siitä, mikä on tilanne tulevaisuudessa Brexitin jälkeen. Voiko UK olla tässä mukana? Viitan artiklan 11. Sinne puhutaan ähm, näistä toimikelpoisista laitteista. Siinä sanotaan, että kolme valtiot, jotka ovat äh, kumppaneita tässä ohjelmassa voivat, voivat myös olla mukana. Tämä kaikki riittää siitä, minkälainen Brexitin muoto tulee lopulta olemaan. Jos on oikein kova Brexit, niin saattaa olla, että ei ole mitään kumppanuutta edes tähän ohjelmaan UK puolelta. Ja tässä tapauksessa mm, se ei voi olla mukana. Joten tämäkin on tärkeä asia koko Brexit-keskustelua. Koittakaa nyt sentään pysyä jollakin tavalla kumppanussuhteissa EUn kanssa tavalla tai toisella, niin sitten UKkin voi hyötyä tästä ohjelmasta. Lopuksi vielä puheenjohtaja Nikola Kaputo ja muutkin varjoesittelijät kiittivät minua hyvästä yhteistyöstä. Se tarkoittaa, että minunkin on kiitettävää avustajani Robertia erityisesti, koska hän on teknisissä tapaamisissa luonut tämän hyvän ilmapiirin ja toivon, että tätä hyvää ilmapiiriä voidaan levittää laajemmallekin ja että voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä aivan tuohon täysistuntoäänestyksen asti, koska se sitten onkaan. Kiitos. Mitä tulee aikatauluun? Määräaika tarkistuksille on 18. lokakuuta kello 11. Me äänestämme valiokunnassa 20. Eh, maalis, marraskuuta 2018 jota että täysistunnossa äänestetään äh, toisessa marraskuun täysistunnossa. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on Eurooppa, joka suojelee puhdasta ilmaa kaikille. Minä haluaisin antaa puheenvuoron kaikille tämän asian esittelijöille – aloittain äh, rouva Görlingistä, kansanpuolueryhmä. Thank you very much, Chairman. Um, this... Kiitos puheenjohtaja. Tämä päätöslauselma luonnos on teidän edessänne tänä päivänä, koska uskon, että suurin osa tämän valiokunnan jäsenistä tietää kysymyksestä – puhdasta ilmaa kaikille. Sehän tulee säännöllisesti esille mietinnöissä, mutta sitä ei käsitellä riittävän vakavasti. Tilanne ei ole mitenkään parantunut päinvastoin monissa jäsenvaltioissa. Se on huonontunut olen erittäin tyytyväinen kuitenkin tähän tekstiluonnokseen, jossa on otettu esiin kaikki keskeiset elementit. Jos teille sopii, niin viivyn vähän pidempään muutamissa kohdissa syvemmin. Ja tarkastelen työtä, jota on tehty direktiivistä päästöjen kattomääräehdotuksesta. Tiimi, joka tekee työtä ilman puhtaudesta, on äärimmäisen tehokas. Ja ja ovat lähestulkoon kaikki yhtä mieltä parlamentin tavoitteista ilmanlaatupolitiikassa. Ongelma ei välttämättä liity suoraan lainsäädäntöön, vai miten sitä on toteutettu jäsenvaltioissa. Dieselgate-ongelma, tuttu kaikille – annan sille tämän nimen, mutta se on todella ongelmallinen. Mutta jos ajattelemme asiaa puhtaasti kansalaisten kannalta, niin ei ole langetettu sanktioita yrityksille. Ovat vakuuttuneita, että ovat väärässä, syyllisiä tavallaan. Ja jos katsotaan asioita vieläkin ystävällisemmin silmin, niin nämä yritykset eivät ole noudattaneet lakia – todellinen huolenaihe meille kaikille, koska totta kai voi säätää tätä asiaa kaikkeen suuntaan, mutta jos jäsenvaltiot eivät lähde toteuttamaan asetuksia ja määräyksiä, niin ongelma ei hoidu pois. Pitää kääntyä komission puoleen. Minä puhun nyt tässä ilmanlaatudirektiivistä vähän enemmän. Me tiedämme, että sen tarkistus on meneillään se todennäköisesti tullaan julkaisemaan ensi vuoden lopulla, mutta tässä päätöslauselmassa me olemme erittäin selkeitä sanoissamme. Jotkut kollegat halunnevat mennä vieläkin pitemmälle, mutta toivomme, että tulokset tästä tarkistuksesta olisivat painavia, vahvoja ja ryhdytään toimintaan, jotta tämä asia lähtisi liikkeelle ja toteutuisi jäsenvaltioissa. Tiedän, että jäsenvaltiot voivat sanoa julkisesti yhtä asiaa ja sitten kentällä tehdä ihan muuta. Se on tullut tavaksi, mutta ilmanlaadusta meillä on tästä esimerkki. Mehän olemme kaikki allekirjoittaneet sitoumukseen mm, lähteä tekemään etukäteis kokeiluihin, mutta me tiedämme, mitä on meneillään. Tästä on tekeillä tutkimus, me tiedämme, että monet kokeilut ovat vain nousseet. Tässä päätelauselmassa on katettu kaikki nämä kysymykset, ja nyt otan esille viimeisen kohdan. Me olemme paikantaneet tästä päätöslauselmatekstistä maatalouden, metaanin ja ammoniakin. Me olemme osoittaneet, on ihan selkeä linkki huonolla ilmanlaadulla. Otsoni nimenomaan kuuluu tähän. Ryhmäni ei missään nimessä toivo, että tämä kaikki syy sälytetään maanviljelijöiden tai maatalouden niskoille, mutta jos me haluamme auttaa heitä ja tätä maatalouspolitiikkaa syhtymään muutoksia, siitä ei tule helppoa eikä halpaa, mutta voitaisiin kyllä vähentää ammoniakkipäästöjä laiduntamisessa. Me tarvitsemme uusia eurooppalaisia instrumentteja. Ei tässä ole kyse vain siitä, että saadaan lisää toimialoita. Meidän pitää kaikkien tehdä työtä yhdessä. Kiitoksia sitten S&D Dance, olkaa hyvä. <clears throat> Thank you very much. It won't come as any surprise to... Kiitoksia. Ei varmaankaan ole mikään yllätys, että olemme oikein tyytyväisiä tähän ehdotettu päätöslauselma. Ja kuten Julia sanoi, tämä yksi niistä aiheista, jossa on hyvin tärkeää aina silloin tällöin tarkistaa tilanne, missä mennään. Kaikkihan tiedämme, mistä on kysymys ja mikä mitta. Kaava on joka vuosi yli 400 000 kuolemantapausta EU-sta ja miljoonia, satoja miljoonia terveysongelmia, jotka liittyvät ilmanlaatuun. Meillä on ollut tällä kaudella use, useita lakeja aiheesta ilmanlaatu. Jotkut ovat kovinkin kunnianhimoisia, toiset vähemmän, ja kuten Julia aivan oikein sanoi, usein käy niin, että kun kunnianhimotaso on hyvä alkuvaiheessa, niin pikkuhiljaa siitä sitten tullaan alaspäin ja päädytään paljon alhaisempaan tilanteeseen johtuen sitten jäsenvaltiosta tai muusta. Todellisuushan on se, että edessämme on kriisi. On, olkoon seuraava komissio minkä näköinen tahansa, sen on joka tapauksessa ryhdyttävä paljon tiukempiin toimiin tässä asiassa. Emme voi jatkaa enää tällaisella pehmeällä etenemistavalla ja toivoa, että jotenkin tämä kuitenkin toimii. Kyllä meidän on oltava paljon kunnianhimoisempia. Tämän päätöslausuma on hyvä tapa selkeästi ja tiiviisti esittää, minkä kokoisista haasteista on kysymys ja mitä voimme tehdä. Tietenkin tämä tulee saamaan puolueet rajat ylittävästi tukea ja toivon, että voimme ottaa mukaan monet pyynnöt eri poliittisilta puolueilta, että saamme siihen tukea. Mitä tulee näihin maatalouskysymyksiin, joista Julie puhui, tämä on hyvin tärkeä. Me tod- yritimme kyllä saada aikaan erityistoimia maatalousalalla direktiivin kohdalla. Se ei ollut kauhean suosittua muissa valiokunnissa eikä tässäkään, mutta todella maa, mittakaavat ovat valtavia. Meidän on tehtävä enemmän, jotta voisimme vähentää päästöjä. Usein ei ymmärretä, kuinka paljon maatalouden päästöt vaikuttavat huon, huonoon ilmanlaatuun, paitsi maaseudulla myös kaupungeissa. Ammoniakki päästöt vastaavat yli puolesta ilman saasteiden aiheuttavista terveysongelmista kaupan, kaupunkialueella. Meillä on todella katsottava, kuinka YMP varoja, varat linkitetään viherrytys toimiin ilman laadun parannustoimiin. Ja kuten Julie sanoi, toimiin on jo osittain ryhdytty tai voidaan ryhtyä. Ne eivät ole halpoja, mutta meillä on resursseja, meillä on kyky varmistaa, että unionin tasolla voimme tarjota riittävää tukea. Jos ei tehdä mitään, äh, se on täysin vastuuton tapa toimia. Tietenkin liikennesektorilla on tehtävä paljon enemmän. Meidän on saatava dieselgate-asiat kuntoon ja äh, jäsenvaltioiden hallitukset voivat tehdä paljon puhdistakseen äh, teillä liikkuvia autoja. Mutta kyllä auto, autoliikenne on suurin syy likaisen ilmeen suurimmassa osassa kaupunkeja ja kaupungeilla on mahdollisuudet äh, reagoida asiallisella tavalla. Esimerkiksi äh, vähäpäästöiset alueet ja muut sääntelyt, äh, jotka vastaavat paikallisia tarpeita. Useinkin on niin, että kaupungeissa on paljon aloitteita tällä alalla ja niitä voitaisiin laajentaa EUn tasolle ja näin voitaisiin ratkaista paljon ongelmia. Jos kaupungeilla voisi olla vahvempi rooli tässä asiassa, niin se olisi parempi. Vielä tästä kunnianhimon tason laskemisesta direktiivin, uuden direktiivin jälkeen 11 jäsenvaltiota on pyytänyt sopeutuksia päästövähennystavoitteisiin tavoitteisiin ja halutaan korkeampia tyyppipäästöjä autoista verrattuna siihen, mitä täällä parlamentissa on sovittu. Meidän olisi katsottava, millaisia ilmo- ilmoituksia jäsenvaltiossa on tullut. Siellä on vähimmäis, siinä on tämä päivämäärä hiilistä pääsy, irtipääsyyn ja myös elohopeasta on puhetta, joka on vahingollista hermostolle myös pienenä pitoisuuksina. Tämän pitää olla seuraavan komission prioriteetti ja kuten sanoin, tehtävät päätökset eivät tule olemaan helppoja, mutta odotan kyllä sitä, että tätä tekstiä tuetaan ja vahvistetaan. Uskon, että tässä on pohja kunnolliselle, mutta tiiviille puitteistolle, e, jota komissio voi sitten ajaa eteenpäin. And the next is Miss Kiitoksia sitten Visnievska. E, dziękuję bardzo o, o szkodliwości zanieczyszczonego powietrza. Kiitos puheenjohtaja. Ei tässä ole nyt kannata meitä lähteä vakuuttamaan, kuinka haitallista ilman epäpuhtaudet ovat. Me tiedämme, kuinka ilman epäpuhtaudet voivat haittaa kans vaikuttaa kansalaisten terveyteen. Me olemme tässä keskustelleessa puhuneet jo useaan otteeseen ja minä sanon sen vielä yhden kerran kuinka tärkeää on korostaa. Ainakin yhtä asiaa te sanotte, että pitäisi olla kunnianhimoisempi, mutta, mutta samanaikaisesti kaikki jäsenvaltiot tänä päivänä eivät ole päässeet tavoitteisiin. Meidän pitääkin nyt tässä pohti onkin aihetta kysyä, mitä tehdä, mikä ratkaisuvaihtoehto. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt erityiskertomuksen vuonna 2018, jossa se kallistuu EUn toimiin, joiden tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä saastumista vastaan. Ja tässä selonteossa sanotaan selkeästi, että tähän asti toimen, toteutetut toimenpiteet eivät ole mahdollistaneet tuloksiin pääsyä, tavoitteisiin pääsyä. Olisiko tämä nyt perustana ja pohjana meidän tulevalle toiminnalle? Tämä on hyvä selonteko, joka kannattaa lukea. Nyt toimenpiteet, joihin on ryhdytty, jos niihin, niiden myötä ei ole päästy toivottuihin tuloksiin, niin meidän pitää kantaa siitä vastuu taloudellisesti, koska kulut liittyvät henkilöiden terveyteen, Tällä on myös sosiaalisia seuraamuksia. Meidän pitää toimia ehkä rationaalisempia, perustua faktoihin, analyyseihin, joita on suoritettu. Tulevaisuuden lisärajoitteet voivat johtaa siihen, että me saakaan, emme saa tulevaisuudessakaan toivottuja tuloksia. Tilintarkastustuomioistuimen selonteon loppupäätelmissä sanotaan, että meidän pitäisi kaikkien pohtia tilannetta vakavammin. On myös sanottava, että tässä Envi valiokunnassa me pyrimme usein löytämään ongelmiin ratkaisun ja sanomme, että no niin, no niin, no niin, Mm, kirjatkaamme itsellemme kunnianhimoisempia tavoitteita, mutta usein käy ilmi, että on koko joukko menettelytapoja, jotka ovat meneillään tuomioistuimessa nimenomaan ilmanlaatukysymyksit muun muassa. Tämä osoittaa sen, että monetkaan jäsenvaltiot eivät todellakaan pääse asetettuihin tavoitteisiin, jotka ovat kunnianhimoisia, jos me haluamme parantaa ilmanlaatua. Me tarvitsemme kokonaisvaltaisia pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehto, joilla on tehokas ja taattu rahoitus. Sitähän Puola ehdotti, kun se lähti toteuttamaan omaa prioriteettiohjelmaansa vuodelle 2018 ja aikajaksolle 2018-2019. Tällä tavoin me olemme voineet antaa 4 miljardia euroa tähän. Investointien kokonaismäärä tulee ylittämään 30 miljoonaa euroa. Ohjelman tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta nykyrakennuksissa, taloissa. Tarkoituksena on nykyaikaista asuntoja. Tarkoituksena on myös muuttaa lämmitysjärjestelmiä, jotta voitaisiin sijoittaa paikalle nykyaikaisempia laitteistoja. Olen varsin tyytyväinen tähän päätöslauselmaan, kun siinä korostetaan jatkuvasti lämmitys, paikallisten lämmitysjärjestelmien tehokkuutta ja vaaditaan niitä tehokkuutta, jotta ne voisivat vähentää CO2-päästöjä. Se on todellakin tärkeää, jos me haluamme parantaa ilmanlaatua. Joissakin maissa tämä on jo vallalla käytännössä. Ne, jotka ovat perehtyneet, ne, jotka ovat pohjoisempana joutuvat törmäämään talviilmaston kysymyksiin. Mutta mitä pitää korostaa, on olemassa järjestelmiä, jotka ovat individuaalisempia. Ne suorastaan aiheuttavat enemmän tuhoja ja haittaa ja ympäristölle ja ilmanlaadulle. Olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää korostaa lämmitysjärjestelmien toimivuutta ja tehokkuutta – jos puhutaan sitten päästöjärjestelmästä, päästökauppadirektiivistä, siinä puhutaan paljon lämmityksestä ja niihin liittyvistä laitteistoista. On erittäin tärkeää että korostaa eristysjärjestelmää ja lämmitysjärjestelmää. Thank you. Um... Kiitoksia. Seuraavana Guen puolesta edustaja Hazenkamp. Eh, jaarlijks overlijden in Europa bijna een half miljoen mensen door de gevolgen van luchtvervuiling. En dat aantal zal alleen nog maar toenemen. Want... Euroopassa ilman saasteet ovat merkittäviä ja luvut vain kasvavat. Nykysäännöt Euroopassa ovat aivan liian löyhiä. Kyllä meidän on tehtävä jotakin. Tässä asiassa olisi vähennettävä muun muassa autojen päästöjä tai pyrittävä siihen, että vähennettäisiin teollisuuspäästöjä myös kaupunkialueilla ja olisi hyödynnettävä paremmin raaka aineita mutta äh, karjan kasvatus on yksi merkittävistä Teistä myös, erityisesti lihaan äh, tuotanto aiheuttaa valtavia ammoniakkipäästöjä ja metaanipäästöjä. 40 prosenttia ammoniakkipäästöitä ja merkittävä osa metaanipäästöistä tulee todellakin intensiivisestä karjan kasvatuksesta. ja näitä, näiden aineiden pitoisuudet ovat ko- korkeita. Monet sairaudet ovat niistä johtuvia. On tieteellistä näyttöä sille, että intensiivinen karjan kasvatus on yksi suurista syyllisistä ilman saasteiden lisääntymisessä. On myös valtavia kasvihuonekaasupäästöjä eh, liikennesektorilta, joten tarvitaan vakavasti otettavaa politiikkaa ja on toimittava hyvin massiivisesti päästöjen vähentämiseksi. Emme voi toimia niin, että kansalaiset täällä tukahtuvat ilman. Kyllä me tarvitsemme lisää varoja tutkimukseen ja il- meidän, on, meidän ei pidä mitään lahjoja antaa autoteollisuudelle eikä mitään poikkeuksia sitä sektoria varten tarvita, vaan täsmälliset periaatteet – käyttöön ja ohjenuorat käyttöön kaikille. On aika sillä, että suuremmat saastuttajat maksavat osuutensa, eli intensiivinen karjankasvatus. Ja viimeisenä vaan niin vähäisimpänä EVD, FDDstä edustaja Evi. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että olen ollut mukana laatimassa tätä päätöslauselmaa, koska tässä käsitellään aivan keskeistä asiaa, joka on ähm, aivan eurooppalaisen ja italaisenkin politiikan ytimessä viiden tähden liikkeelle ilman laadun parantaminen on aivan valtavan tärkeää. Olemmekin hyvin aktiivisesti osallistuneet valmistelutöihin, jotka johtivat tähän päätöslauselman luonnokseen, josta tänään puhumme. On parannettava ilman laatua. Tämä on minulle hyvin tärkeää, koska tulee sellaiselta alueelta, jo, jossa Tämä tuntuu pahiten Milanon alueelta, Lombardiasta, Padaneesta. Se on yksi Euroopan saastuneimmista alueista. Siellä äh, ilmanlaadun seuraukset tuntuvat todella miljoonien ihmisten jokapäiväisessä elämässä Lombardiassa ja muuallakin tarvitsemme uuden tyyppistä kehitysmallia, koska ei voi olla enää niin, että ihmisiltä kielletään puhdas ilma jota kuitenkin vaaditaan yhä tiukemmin. Menneisyydessä on koko ajan vain hyväksytty valtavia infrastruktuurihankkeita, jotka ovat aivan liian suuria, eikä ole puututtu toimiin, joilla päästäisiin päästöstä eroon. Tarvitaan suunnitelmia, jotka ovat ilmanlaadun parantamisen kannalta uskottavia ja rohkeita. Meidän ei pidä ainoastaan puuttua hätätilanteisiin, vaan on toimittava useilla rintamilla ja omaksuttava toimia, joilla puutetaan kaikkiin päästömuotoihin kaikilla talouden alueilla, jotta voitaisiin voitaisiin näistä typpipäästöistä ja hiukkaspäästöistä ja muista päästä eroon. Italiassa on paljon tehtävää toukokuussa meidät vietiin tuomioistuimeen rikkomusmenettelyn kautta johtuen näistä päästöistä. Jatkuvasti on todella ylitetty hiukkaspäästöjä ja typpioksidipäästörajoja. Meidän on asetettava kansalaisten terveys etusijalle ja ja säilytettävä nykyisten ja tulevien sukupolvien terveys. Mihin toimiin olisi ryhdyttävä? mill, täällä on puhuttu erilaisista valinnoista. On selvää, että on tiettyjä avainalueita, joilta on vaadittava muutoksia. Siitä ei enää päästä mihinkään. Tähän liittyy ilmanlaatu, syyt, mutta myös, il, mutta myös ilmastotavoitteet. Liikennealasta on jo puhuttukin se on eniten viime vuosina vaikuttanut tähän asiaan, koska siellä ei ole millään tavalla vähennetty päästöjä. Ja näin ollen onkin tarpeen päästä eroon vanhaasta, likaisesta, saastuttavasta tekniikasta, kuten dieselmotorista, ja suosittava julkista liikennettä, luotava vähäpäästöisiä alueita kaupunkin keskuksiin ja otettava käyttöön mahdollisimman paljon näitä nollapäästöajoneuvoja ja edistettävä aktiivisia mm, liikkeitä liikkuvuusmalleja. Tällaisia mm, ehdotuksia tästäkin päätöslausumasta löytyy. Minulla olisi toinenkin pyyntö, jonka esitän komissiolle. Olisi tärkeää, että Euroopan lainsäädännössä olisi tiukemmat rajat tiettyjen hiukkaspäästöjen varten, niin kuin WHO on vaatinut. Ja sitten vielä tämä elefantti olohuoneessamme asia, josta ei melkein koskaan puhuta, mutta joka nyt alkaa kuitenkin näkymään. Puhun tässä nyt intensiivisestä maataloudesta ja karjan kasvatuksesta. Toivon, että kollegoiden kesken voidaan sopia siitä, että tarvitaan toimia eh, ilmanlaadun parantamisesta ei ainoastaan kaupungeissa, vaan myös kaupunkien ulkopuolella ja maaseudulla, jossa intensiivinen maatalous ja karjan kasvatus vastaavat merkittävistä ammoniakkipäästöistä ja metaanipäästöistä, joka on typen esimuoto, ja nämä to, sitten todella myös omalta osaltaan heikentävät ilmanlaatua myös kaupunkialueilla. Thank you very much, and now I... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komissio. Olkaa hyvä. Many thanks, uh, chair. Monet kiitokset puheenjohtaja, monet kiitokset arvoisille jäsenille. Minun sanottava teille, että me pidämme tätä päätösmaa erittäin hyvänä. Me uskomme, että on, se on erittäin ajankohtainen, koska se nousee esille hetkenä, jolloin meidän täytyy vahvistaa, lisätä ponnisteluja kaikilta tahoilta. Viittaan tässä YK on hallitusten väliseen ilmastonmuutopaneeliin ja sen raporttiin, joka kehottaa nopeaan toimintaan ja joka todellakin vastaa tätä tavoitetta, että puhdasta ilmaa kaikille. Me haluaisimme todeta vain, että se mistä keskustelemme on monellakin tapaa epäonnistuminen, mutta kuten monet sanovat, mutta me ei, ei pitäisi aliarvioida sen merkitystä, mitä olemme saavuttaneet. Kiitos sen, että ainakin vielä muutama vuosi sitten me onnistuimme saman aikaan laajaa lainsäädäntöä saastumisesta. Yhteisten ponnistujen suhteen, jossa mukana ovat <clears throat> sekä Euroopan unionin hallitukset että alueelliset viranomaiset, on pyritty 10-17 prosenttiin pyritty saatu vähentämään saastumista ja tämä ajankohtana, jolloin on ollut talouden kasvua. Tästä huolimatta kuitenkin me olemme täysin teidän puolenne, kun todetaan, että tämä edelleenkin on ilmiö, joka johtaa lähes puoli miljoonan Euroopan kansalaisen ennenaikaiseen kuolemaan, eikä pidä aliarvioida sitä, mikä tärkeä meillä rooli on globaalina johtajana, jos ajattelemme tätä ilmanlaatuun tilannetta kautta maailman. Näemme, että on joitakin jäsenvaltioita, joissa ilmanlaatu on yhtä heikko kuin jossakin Afrikan maissa, mutta Afrikka kokonaisuudessaan on maanosa, joka kärsii dramaattisesti tästä ilmiöstä. Ja on tärkeää, että saamme tässä mielessä toimenpiteet oikein Euroopassa, mikä vaikuttaa koko planeetan tasolla. Olemme erittäin huolissamme, emmekä ole epäröineet siinä, että olisimme toimineet todella vankkana sopimusten vartijana. Me, mm, meillä on käynnissä 30 sopimusrikkomustapausta 20 jäsenvaltion kanssa. Komissio toukokuussa esitti ajatuksia, jotka ovat tämän jatkuvan toiminnan takana, jossa pyritään vahvistamaan toimintaa. Komission sen Vella on korostanut sitä, että oikeustoimet yksinään eivät riitä ongelman ratkaisemiseksi. Ja että tästä syystä meidän tiedottamisemme konkreettisista tukitoimista ja rahoitusmahdollisuuksista, joita komissio on astanut käyttöön, ne voidaan tukea jäsenvaltioita silloin, kun ne tarttuvat tähän haasteeseen, mikä on myönteistä, että puhumme tästä asiasta juuri kun puhuttiin LIFE-asetuksesta. LIFE yhdessä muiden budjettivälineiden kanssa on ollut tärkeä muutoksen eteenviejä. Haluaisin puuttua, puhua jälleen monista Moloposka-alueen tunnetusta tapauksesta on saatu aikaan hankkeita, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä, on saatu aikaan mahdollisuuksia, joita aina ei ole käytetty kenties täysin määräisesti hyväksi. Me olemme myöskin tehneet upomatta työtä sen hyväksi, että lainsäädännölliset puitteet etenkin äh, tällaiselle saasteen lähteille olisi tapahtuisi. Ja tämä komissio on tehnyt myöskin äh, Dieselgate-skandaalin yhteydessä, jossa on joka skandaali, joka me saatamme nähdä tulevan, vaikka kukaan meistä ei varmaankaan ollut todellakaan äh, olettanut tällaista petoksen tasoa, mikä sen takana oli, mutta me olemme kuitenkin saaneet aikaan todellisissa ajoissuhteissa tapahtuvia päästökokeita ja ympär- olemme pyrkineet todellakin saamaan aikaan puhtautta koskevaa vuoropuhelua kahdenvälisesti kaikkien jäsenvaltioiden kanssa niin, että parhaita käytänteitä ja esimerkkejä otetaan käyttöön. Me tulemme järjestämään toisen puhtaan ilman foorumin lähiaikoina, johon, jossa kotaan yhteen parhaat aivot, parhaat mielet, parhaat kokemukset ja me pyrimme olemaan mahdollisimman tehokkaita siinä, että antaisimme rahoituksellista tukea jäsenvaltioille, jotka pyrkivät saamaan rahoituksellista tukea. Me pidämme erittäin hyvänä myös keskittymistä siihen, miten tärkeitä ovat päästöt, joita tulee maataloussektorilta, kuten te. Mekin näemme, että maatalous on se sektori, joka on tilanteessa, jossa sen pitäisi pyrkiä eh, tähtämään kohti kestävämpää yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ympäristövaliokunnan eh, päätös käsitellä tätä, tarkastella tätä päätöstä, joka liittyy YMP, on hyvin tärkeä asia. Se on erittäin tärkeä ajatellen tulevia vuosia. Tästä siirryn myöskin toiseen asiaan. Päinvastoin kuin mitä olemme nähneet vi- alueella, joka on asia, jossa on tapahtuvassa huomattavaa käynnistymistä liikkeelle lähtöä maailmanlaajuisesti. Me kollektiivisesti huomaamme, että tämä puuttuu puhtaan ilman alueelta, mikä olisi sitä, että olisi todella visualisoitavissa, mitä ovat ongelman lähteet, että todella selkeästi identifioitaisiin joka ikinen saastumisen lähde ja että kollektiivisesti lisättäisiin tietoisuutta kaikilla tasoilla. Ja tähän me tarvitsemme Euroopan parlamentin apua, jotta voisimme myöskin lisätä tietoisuutta hyvin kohdennetusti yhteydet ympäristön ja terveyden välillä täytyy ottaa paremmin esille. Tästä syystä komission taholta me nyt työskentelemme yhä lähemmin maailman terveysjärjestön kollegojen kanssa. Te kenties tiedätte, että nyt 13. lokakuuta aina ensimmäiseen marraskuuta on ensimmäinen huip, maailmanlaajuinen huippukokous ilman saastumisesta ja terveydestä. Me olemme paikalla mukana monien muiden johtajien kanssa kautta maailman. Ja tässä näemme tarvetta sille, että tehdään todella valtavirtaistamista, harjoitetaan parempaa yhteistyötä, että katsotaan, mitä ovat syy-yhteydet erinäisten saasteiden aiheuttajien läsnäoloon. Kun katsomme teidän päätösasemaanne, me pidämme erittäin hyvänä sitä, että te vaaditte lisätoimia kaikilla politiikan alueilla. Teidän vaatimukseen tulee ajankohtana, jolloin kollegio tekee johtopäätöksiä siitä, miten hyvin se on tehnyt työtä. Ajatellen myöskin hallinnollisia rakenteita. On potentiaalia sille, että jos pysymme yhteisenä ja toimimme synergisesti, ja että samaan aikaan sisäistä toimintaa vielä tehokkaammin komissiossa – niin näemme, että on mahdollisuutta saada aikaan lisätehokkuutta toimiin myöskin Euroopan parlamentissa ja myös Eurooppa-neuvostossa. Se, että kansalliset, kansallisten eh, tavo- tavoitteiden direktiivi tulee voimaan, esimerkiksi sitä jäsenvaltiot tulevat nyt esittämään myöskin kansallisia ilmansaastumissuunnitelmia, joka on, jotka syntyvät sillä, että saadaan sektoreita kaikki eri sektoreita impulsseja, mikä on erittäin tärkeä muutos tämän tilanteen hallinnassa. Ja on huomattavaa, että tämä tulee tapahtumaan jokaisessa jäsenvaltiossa. Tulemme huolehtimaan siitä, että tämä tulee tapahtumaan asianmukaisesti. Katsomme niitä suunnitelmia lävitse, jotka huhtikuuhun mennessä pitää jäsenvaltioista saada. Ja tämä on järjen mahdollisuus ottaa hallinnossa esille asia, jonka pitäisi olla asia, jota meidän pitäisi käsitellä nimenomaan jopa pääministeritasolla – koska vaikutukset ovat, niin kuin sanottu, valtioiden rajat ylittäviä. Me pidämme hyvänä myös sitä, että te jatkatte sen merkityksen korostamista, mikä on sillä, että puututaan metaanihaasteeseen. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan komissio ehdotti jo vuonna 2014-2015, jolla me teemme esityksen kansallisista päästökatoista, että puututtaisiin metaaniin, että sekin vedettäisiin tämän lainsäädännön puitteisiin. Ja jouduimme valitettavasti todistamaan, että sopimus neuvostossa ja parlamentissa oli sellainen, että se sulki tämän saastuttajan pois. Sitä huolimatta komission tuollaisen julkilausuman mukaisesti me edelleenkin olemme seuranneet metaanitilanteen kehittymistä, harjoitamme läheistä yhteistyötä yhteisen tutkimuksen kanssa, joka on tehnyt selvityksen metaanin vaikutuksesta ilmaanin saastumiseen ja otsonin muodossa. Ja tämä tutkimus tullaan julkaisemaan aivan pian. Ja sen pohjalta ja muun valmisteleman työn osalta, joka koskee tulevaa strategiaa EUn pitkän tähtäyksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden osalta, me tulemme ilmoittamaan teille sitä, miten voisimme nähdä, että tässä asiassa voitaisiin edetä eteenpäin. Joten vielä kerran puheenjohtaja, monet kiitokset tehdystä työstä. Tämä on todella sellaista, että se auttaa meitä. Uskon, että voitaisiin sanoa, että tässä on tarvetta hyvin läheiselle synergialle, ajatasaiselle toiminnalle. Ja niin kuin on sanottu, me tutkimme myöskin eh, eh, erilaisia ympäristöpoliittisia kysymyksiä ja teemme selvitystä, jonne kautta haluaisimme saada myöskin pohjaa sille, että voitaisiin paremmin panna eh, voimaan sitä, mitä on, meillä on seuraavan komission aikana. Kiitos. Ja nyt ajatellen aikataulua. Määräaika tarkistuksille on 15. lokakuuta kello 11. Äänestämme ympäristövaliokunnassa 26.–27. marraskuuta ja odotamme, että äänestys olisi joulukuun täysistunnossa sitten sen jälkeen. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla, joka on suullinen kysymys, joka koskee EUn pölyttäjäaloitetta. Aloitan antamalla puheenvuoron kaikille tämän kysymyksen laatijoille, aloittain herra Peterlestä, Euroopan kansanpuolue. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Chairman. Good morning. Kiitos paljon puheenjohtaja ja hyvää huomenta vielä kaikille. Haluaisin muistuttaa teille, että minä olin mehiläiskasvattaja usean kymmenen vuoden ajan, joten minä olen aivan erityisen kiinnostunut tästä asiasta. Ensimmäinen päivä kesäkuuta tänä vuonna komissio lähti käynnistämään muodollista toimintaa, jotta voitaisiin tehdä stoppi pölyttäjien vähentämiselle. Tämä aloite otettiin Katosin jälkeen, kun haluttiin kieltää vapaassa ilmasalassa joidenkin neonikotinoidipohjaisten tortuniaiden käyttö. Ja sillä haluttiin myös suojata pölyttäjien käyttöä eu alueella. Tässä ovat olleet mukana useat eri toimijat ovat hyödyllisiä, jos ajattelemme viljoja, kasveille. Ne ovat erittäin hyödyllisiä, jotta ne voivat kasvaa rauhassa. Jotkut pyllyttäjät ovat kuolemassa sukupuuttoon ja sen takia me tarvitsemme toimintaa elintarviketurvallisuuden kanssa, tuottavuuden kanssa ja meidän täytyy myös suojella luonnon monimuotoisuutta. Komissio on ehdottanut kolmen tyyppistä prioriteettitoimintaa ensinnäkin parantaa tietoisuutta pölyttäjien vähenemisestä ja mitä sillä on seuraamuksia. Sen takia täytyy ryhtyä hyökkäämään näiden pölyttäjien vähenemisen syyhyn. Yhteiskunnan pitää lähteä toimintaan, miten voidaan parantaa yhteistyötä kaikkien eri toimijoiden kesken, kaikkien eri sektoreiden kesken. Parlamentin ratkaisuvaihtoehdossa pyritään käsittelemään kysymyksiä sillä tavalla, että voidaan vähentää torjunta-aineiden käyttö pölyttäjien lähiympäristössä ja EU ja jäsenvaltioiden pitäisi toimia tämän suuntaisesti. Meillä on ollut kokonaisvaltainen lähestymistapa, ei rajoitu tämän vain joihinkin suojeltuihin alueisiin. Kaikki pölyttäjät pitää sisällyttää tähän, kun puhumme suojelusta ja säilyttämisestä. Miten voimme paremmin suojella pölyttäjiä? Meidän pitää ottaa käyttöön vähän riskisiä torjunta-aineita tai lähteä vähentämään joitakin torjunta-aineita. Meidän pitää investoida enemmän tutkimukseen ja pystyä tarjoamaan pitkä, pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehtoisia. Tämä on hyvä työllisyyden kannalta ja luonnon moninaisuuden kannalta. Vielä loppusanoiksi haluan sanoa, että tiistaina me saamme vastaan slovenialaisia mehi, mehiläiskasvattajia, jotka saivat palkinnon omasta aloitteestaan, joka perustui siihen, että 20. päivä toukokuuta olisi mehiläiskasvattajien yleiseurooppalainen päivä mehiläisten lisäksi meillä on paljon, paljon muita pölyttäjiä, mutta Meillä, mehiläiset ovat selkeä indikaattori meidän toiminnastamme biodiversiteetin säilyttämiseksi ja ympäristön turvamiseksi. Tämä päätöslauselma luonnos on hyvän suuntaan ja meidän pitäisi tukea sitä. Kiitos. Very much and thank you. Kiitos ja kiitos myös siitä, että olitte lyhyt sanainen. Haluaisin pyytää muitakin puhujia kunnioittamaan neljän minuutin aikarajoitusta. Useimmat aloituksen laatijat, aloitelaatijat ovat täällä tänään, joten tässä syystä meillä on enemmän puhuja kuin edellisessä tapauksessa. Nyt puheenvuoron saa sd ryhmästä edustaja Kadenbach. Minultakin monet kiitokset. Uskon, että nyt käsillä oleva päätöslauselma sisältää kaikki olennaiset kysymykset ja Alois Petelle jo esittelikin tämän asian, joten minä haluaisin keskittyä vain kolmeen kysymykseen. Yksi on yleinen – kun ajattelemme tulevaisuutta ja ajattelemme tuleista yhteistä maatalouspolitiikkaa Euroopan unionissa, silloin meillä meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota myös lajien monimuotoisuuteen, koska vain kun biodiversiteetti toimii, meillä on mahdollisuus siihen, että pölyttäjähyönteiset pysyvät Euroopan unionissa samassa määrin kuin niitä tarvitaan maaseutuun, maisemaan ja myös maataloustuotantoon. Ja monilla aloin voidaan nähdä, että on paljon monokulttuureja ja myöskin hyvin intensiivistä torjunta-aineita, mitkä vaarantavat nämä hyönteiset. Saman aikaan, kun käydään tätä keskustelua, täällä on keskusteluja myöskin PEST-valiokunnassa. Siellä on esillä kysymyksiä, jotka vaikuttavat siitä tulevaisuudessa nämä pölyttäjät tulevat selviytymään Euroopassa, että se varmistetaan. Olemme siinä onnekkaassa tilanteessa, että meillä Euroopassa pölyttäjät ovat tietyllä tapaa tällainen ilmaistuote, kun taas monissa osin maailmaa pölyttäjien käytöstä joudutaan jopa maksamaan aivan samalla tavoin kuin miksi lannoitteista tai muista tuotteista. Muistan sitä, miten esimerkiksi Kaliforniassa suurilla kuorma-autoilla viedään kokonaismehiläisyhteisöjä, joita kuljetaan kautta Yhdysvaltojen. Olennainen kysymys on, mitä tulee miksi kasvissuojeluasetukseen, se, että poikkeukset, joita jäsenvaltiot ovat saaneet, miksi neonikotinien, neonoidien ja aineiden suhteen, eh, merkitsee sitä, että on oltava tiukkaa valvontaa, koska se, että on tällainen hätätilanteen hätätilanteessa tapahtuva käyttö monissa jäsenvaltioissa, tämä tällainen käyttö ei ole todellisuudessa perusteltua. Parlamentin esinnä meidän pitää kiittää tähän huomiota myös komission ja toivonkin, että saan laajaa tukea tälle päätöslausemalle. Totta kai kollegat ovat tervetulleita tekemään täydentäviä tarkistuksia niin, että siitä saadaan vielä parempi. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Demesmaaker. Dank u voorzitter. En ook ik kan... Eh, want, eh, Kiitos. Aion olla lyhyt sanainen, sillä kollegat eh, ovat tämän äh, päätöslauselman hyvin jo selostaneet. Edustaja Kadenpa erittäin hyvin teki tämän juuri. Tässä on siis otettu huomioon erinäisiä tekijöitä, joiden vuoksi tämä on hyvin vaikeaa. Ja tämä merkitsee sitä, että biodiversiteetti katoaa yhä enemmän, käytetään torjunta-aineita kaikilla mahdollisilla aloilla. Ja luonnollisesti on tärkeää, että mehiläisten hoitajat voivat harjoittaa mehiläisten hoitoa ilman, että joutuvat pelkäämään näiden yhteisöjen puolesta. Tämä on tärkeää myöskin ekosysteemille, mutta biodiversiteettidirektiivistä me olemme vedonneet komission, että se käynnistäisi aloitteen nimenomaan pölyttäjien osalta. Ja on nyt olemassa hyviä elementtejä, pidämme niitä hyvinä, mutta siitä huolimatta on edelleenkin mahdollista suuriin parannuksiin. Ja minusta tämä aloitte ei ole yksinkertaisesti riittävä. Siksi puhutaan esimerkiksi erityisistä syistä, jotka ovat siihen, että mehiläiset ja muut hyönteiset ovat katoamassa. Tätä ei vielä ole selvitetty. Tämä on todella vakava ongelma ja kielot ovat tietysti ihan hyvä asia sinänsä, mutta syihin täytyy todella tarttua ja tästä syystä me haluaisimme lisätoimia ennen kaikkea maatalouspolitiikassa ja nimenomaan siinä, miten käytetään torjunta-aineita. Ja tästä syystä minä pidän todella hyvänä tätä luonnosta. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Riis. Merci beaucoup, monsieur président. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä on keskeinen kysymys. Edelliset puhujat sen toivat jo esille todellakin. Edustaja Demesmaker muistutti. Me pyysimme tätä aloitetta komissiolta jo Äh, aikaisemmassa äh, päätöslauselmassa huhtikuussa 2016. Se on odotettu, koska panokset ovat suunnattomat. En toista lukuja tässä, me tiedämme ne kaikki. Otin vain esä, otan esille yhden Belgiaa koskevan artikkelin. Se on minulle läheinen maa ja Brysseli mainitaan siellä. Puhutaan mehiläisten kuolleisuusluvuista. Tänä, tämän, viime talvena ei ole koskaan päästy niin ko- koviin lukuihin koko maailmassa. Luvut ovat järkyttäviä, mutta yksi osa tästä aloitteesta, siis, siis kesäkuun komission aloitteista, kohdistetaan parempaan tietämyksen parempaan tietämykseen tästä ilmiöstä, mutta se ei riitä. Meidän pitää myös toimia ja poistaa ongelman syyt, juuret, se, jotka on jo paikannettu. Eilen luin toimistossa tutkimuksesta, joka ilmestyi Biological Conversation. Se on Lundin yliopistossa Ruotsissa tehty tutkimus ja siinä vahvistetaan, se tulee vahvistamaan, että diversiteetti ja vakaus, kun puhutaan näiden pölyttäjien toiminnassa, se on tyypillistä läsnä olevalle maataloudelle tuolla alueella. Meiltä puuttuu tästä aloitteesta, komission aloitteesta, missä ovat ne toimenpiteet, jotka to todella pureutuvat tähän mehiläisten vähenemisen syihin Euroopassa eh, intensi, intensiivisen maatalouden mm, käytänteet PEST-valiokunta on varannut yhden iltapäivän käsittelemään tätä pölyttäjäongelmaa, mitkä ovat taudit, jotka voivat tulla torjunta-aineista, miten me voimme käyttää vähän riskisiä torjunta-aineita, mitkä neonikotinoidipohjaiset aineet esimerkiksi. Eli ei meidän enää tarvitse todistaa näitä haittatekijöitä. Viime kesäkuussa me järjestimme eurooppalaisen mehiläisviikon parlamentissa. Nimenomaan puhuttiin yhteistyöstä, joka olisi mahdollista mehiläistarhaajien ja maanviljelijöiden kanssa jossa meille muistutettiin, että on olemassa ähm, yhteistyötä, jossa kummatkin osapuolet voivat voittaa. Tätä pitää kannustaa, jotta voidaan pohtia pureutua ongelmien juurin ja syihin ja mit, mitä me voimme tehdä, ettei kaikki tässä päätelmäasemassa ilmastoteksti jäisi vain sanoiksi ilmaan. Thank you, madam. Kiitos. Seuraavaksi Guen puolesta edustaja Konechna. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Vážené kolegyně, vážení kolegové. Hyvät kollegat. Minulla on vähän sellainen vaikutelma, että kierrämme kehää. Täällähän on paljon tutkimuksia, joilla voitaisiin tähän pölyttäjien puutteeseen vastata, mutta huomaamme, että ongelma on edelleen pöydällä ja riippumatta siitä, mitä tutkimuksia tehdään, niin tilanne säilyy tällaisena. Meillä on useita kysymyksiä, jotka koskevat näitä eri poikkeuksia ja neonikotinoidipohjaisten torjunta-aineiden kieltoa – kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen, kieltäminen ja, se, ja nämä toimet, joihin meidän olisi ryhdyttävä, näistä on puhuttu, mutta tämä ei vielä, tämä ei, tässä ei ole vielä kaikki. On mietittävä näitä eri saastumislähteitä ja meillä on tässä aika pitkät listat. Uhka on olemassa ja se vain kasvaa. Meidän on toimittava. Tällä hetkellä voimme to- todeta, kuinka olemme menettämässä luonnon elintärkeitä elementtejä. Neonikotin, nikotinoidi, no, neonikotinoidit tappavat mehiläisiä ja olemme havainneet, että käytämme kuitenkin näitä aineita. Joissakin jäsenvaltioissa on todettu, että siellä aiotaan edelleen toimia jatkaa, mutta on pyydetty tehty poikkeuksia, niin että voitaisiin edelleen jatkaa näiden neonikotinoidien käyttöä. Eli tämä hyvin vaarallinen kriittinen tilanne säilyy ennallaan. Olemme myös huomanneet, että mehiläisiä ei ole tarpeeksi. Tästä saattaa seurata maailmanlaajuinen elintarvikekriisi. Meistä on aivan selvää, että komission sitoumuksia ei ole noudatettu. Ja tällä, tänä vuonna on toimittava kyllä. Tilanne on se, että komission aloite ei ole riittävä. Muotoilu on niin liian epäselvää ja tutkimuksia on taas tehty, mutta niitä ei noudateta. Komission on korostettava sitä, että, että nämä tietyt aineet on kielletty ja kielto on valvottava ja on rohkaistava jäsenvaltioita siihen, etteivät ne pyytäisi poikkeuksia. Kyllä meidän on vältettävä tämä katastrofi. Tämä katastrofi ei koske ainoastaan pölyttäjiä, vaan muitakin aloja. Meidän toi, on toimittava. The next speaker is... Kiitos. Edustaja Donano. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä olen ollut lausunnonantajana Envi-valiokunnassa mehiläissektorin tulevaisuudesta. Minä voin todeta, että tämä päätöslauselma luonnos, jossa puhutaan pölyttäjistä, yleensä yleisesti ottaen on hyvän suuntainen. Tässä on kyse siitä, että on tiedostettu kattavasti ja järkevästi eri ongelmakentät, jotka koskettavat pölyttäjiä Euroopassa. Meidän pitää pysyä optimisteina ja rakentavassa hengessä tehdä työtä. Haluan muistuttaa, että taistelu pölyttäjien pelastamiseksi ei kuitenkaan ole vielä loppuun viety eikä voitettu. Jos nikotiadipohjaiset aineet, klotiadinin ja tiambetoksan jos ne voitaisiin todellakin kieltää EU-ssa vuonna 2019, silloin poik- poikkeustoimenpiteisiin voitaisiin kuitenkin käyttää niitä jatkossa. Tämä nostaa toisen kysymyksen, miten maaperä ja vesistö voivat voineet saastua, ja koska tässäkin täytyy muistaa kastelutoimenpiteet. Toisaalta Belgia on jo ilmoittanut, että se se tutkimaan mahdollisuuksia poikkeustoimiin ja aikoo te laatia tästä muist asiakirjan komissiolle. Ei saa olla nyt liian naivi on oletettava, että monet muut jäsenvaltiot tulevat toimimaan samalla tavoin. Se siis vielä heikentää tämän kielon seuraamuksia, jossa, joka on jo hyvin rajattu. Jos puhutaan muista neonikotinoidipohjasta aineista, ne eivät valitettavasti ole tässä tähtäimessä, kun puhutaan EUn asettamasta kiellosta. Sama mitä tulee sufosaflorin ja flypiradiminonin jotka ovat lähiaineita, jotka ovat er-, yhtä vaarallisia kuin ne on torjunta-aineet. Kuten jo mainitsin yhdessä tarkistuksessa, niin on vuosi, kun bifosaatti on niin todettu myrkylliseksi mehiläisille. Sen takia olisi nyt kyllä aika tiedostamaan ja tajuamaan vaikka sitten tämän aineen puolustajat eivät olisi mielissään. Mutta mä oli, miten oli, tämä teksti on hyvän suuntaan ja tulen tekemään siihen joitakin lisätarkistuksia. Kiitos kaikille tekstin laatijoille. Thank you. Kiitos. Ja seuraava puheen edustaja Godin. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, en lähde, lähde tässä nyt uudestaan käsittelemään pölyttäjien tilannetta Euroopassa, koska kaikki on jo johdantoaineet tässä päätöslauselmassa ovat selkeitä. Pölyttäjien väestö vähenee. Meidän pitäisi lisätä, missä, su, missä määrässä 40 prosenttia on katoamassa, kuolemassa sukupuuttoon. Ja maatalous on myös uhanalainen, jos pölyttäjät vähenevät. Meidän täytyy ajatella myös EUn elintarvikesuvereniteettia, joka on vaarassa. Tässä on paljon epäyhteneväisiä kohtia, jos ajattelemme YMPtä. Meidän pitää ajatella ympäristötekijöitä, kun lähdetään hyväksymään kasvinsuojeluaineita ja miten me haluamme säilyttää pölyttäjien määrän ennalla. Minä nostan teille menetelmäkysymyksen esille. Kun me hyväksymme kun me hyväksymme jonkun kunnianhimoisen periaatteellisen tekstin, jossa haluamme säilyttää elintärkeän sektorin, eli pölyttäjät koko biodiversiteetille, meidän maaseutuamme ja maanviljelyämme ajatelle, ei. Eikö tässä nyt toisteta samoja absurdeja tekoja, joita komissio on tehnyt jo useaan otteeseen? Ne liittyvät niihin vastustaviin mielipiteisiin, joita, ne, joita olin esittänyt pölyttäjäkysymyksessä. Meidän täytyy olla niin neonikotinoidipohjaisia aineita, uuden sukupolven aineita, joka Ranskassa on kielletty, mutta komissio oli uskaltanut kieltää sitä jo vuodesta 2015 lähden. Ajattelemme setanipridia, toinen neonikotinoidipohjainen aihe, joiden kielteiset vaikutukset on tuettu yhä enenevässä määrin maataloudessa. Miten me voisimme tässä tilanteessa suojella pölyttäjiä? Millä haluaisin myös ko- kertoa kohdasta 11 meidän päätäyslauselmassa, jos halutaan kokonaan kieltää neonikotinoidipohjaiset torjunta-aineet. Ja minä haluaisin kannustaa kollegoja jatkamaan tällä sitoumuksen tiellä ja, ja että se torjuisi kaikki komission tulevat ehdotukset, jotka ovat yhtä pitäviä meidän sitoumustamme kanssa. Poliittinen hajonta on selvää, mutta meidän pitää yhdistää voimamme, jotta voisimme käyttää kaikki pelastavat toimenpiteet, käyttää kaikki pelastavat toimenpiteet pölyttäjiä ajatellen. Minä olen tehnyt tarkistuksia, jotta nämä aineet, jotka ovat verrattavissa neonikotinoidisia pohjaisia torjunta-aineita, että nämä aineet kiellettäisiin. Kiitos. Now, I Kiitos ja nyt komission puolesta jälleen kerran Dekaldo eh, Rossa. Mr. Chair Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on ilo nähdä, että tässä tunnustetaan la- laajasti tarve puuttua tähän pölyttäjien määrän vähentämiseen. Eihän kyseessä ole ainoastaan pölyttäjät, vaan kaiken kaikkiaan hyönteiset ja biodiversiteetin heikentäminen, johon on puututtava niin, että voidaan hyötyä näistä ekosysteemipalveluista. Pölytys on yksi osa sitä. Se on ainakin asia, jonka kaikki ymmärtävät ja josta on suoraa hyötyä maataloudelle. Muutamia asioita vähän tarkemmin. EUn pölyttäjäaloite keskittyy erityisesti villeihin pölyttäjiin tästä. Tässä puhutaan myös mehiläisistä muista pölyttäjistä, mutta täällä täydennetään olemassa olevia ponnisteluja muun muassa maatalouden alalla ja pyri, pyritään näiden viljen pölyttäjien tilaa parantamaan. Tässä on tietoa koskevia ongelmia. Toki täällä on tietopuutteita, mutta nykytiet yrittämyys jo varoittaa näistä vähennyksistä. On paljon syitä, jotka johtuvat tähän tilanteeseen. Nyt keskitytään niihin avainalueisiin, joissa EUn ponnisteluilla voi olla merkitystä. Esimerkiksi erityyppiset välineet, joilla voidaan puuttua luontotyyppien häviämisen eri alueilla ja että vähennettäisiin kasvinsuojeluaineiden käyttöä Tietenkin on muitakin uhkia. Yksi niistä on ilmastonmuutos, mutta asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutoksen osalta ei, e, ei ole mitään konkreettista toimintaa, mihin voitaisiin pölyttäjien tasolla to- toimia. Tämä on globaali ilmiö, eikä ole mitään olemassa olevaa ilmastontoimipolitiikkaa, jolla voitaisiin pölyttäjien tilaa parantaa taudeista esimerkiksi tietämyksemme mukaan, niin ne ovat e, uhkaa pölytteen hallintoon. On aika vähän tietoa niiden vaikutuksesta villeihin pölyttäjiin. Tämä pätee myös moniin ilmansaatteisiin, raskas metalleihin ja muihin. Mikä niiden vaikutus on pölyttäjiin? Tätä emme tiedä ja niin kauan emme voi tietää, millaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä. Tämä on ensimmäinen kattava pölyttäjä koskeva EU-laajuinen toimi ja toki tarvitaan tiettyjä prosesseja, että se onnistuisi ja yksi niistä käsittääkseni on välttämätön, niin että voitaisiin järjestelmisesti valvoa ja seurata näitä pölyttäjälajien tilannetta. Emme vieläkään täysin tiedä, missä määrin pölyttäjien määrä on vähentänyt, emmekä voi täysin arvioida, mihin toimiin voimme ryhmiä, ryhtyä, mikäli seurantaa ei ole. Joten komissio haluaisi kehittää yhteisiä seurantaa standardeja EU-ssa ja, ja kehittää pölyttäjien indikaattoreita, jotta voidaan uudistaa muun muassa maatalouspolitiikkaa. Maatalouspolitiikan osalta On sanottava, että YMP-uudistusehdotuksessa 2020 käsitellään myös pölyttäjiä yksi YMPn tavoitteista ehdotuksen mukaan, joka hyväksyttiin kesäkuussa, olisi parantaa mahdollisuuksia päästä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Yksi täsmällistä YMPn tavoitteista on biodiversiteetti pakettiin ja ekosysteemipalvelujen maiseman säilyttäminen komissio ehdottaa, että, että siirryttäisiin perustaisia ja tarvitaan toimia molemmissa pilareissa ja tarvitaan tällaisia äh, vapaaehtoisia toimia, ekojärjestelmiä, jotka voivat myös vaikuttaa pölyttäjien. Myös synergia voidaan löytää eri toimien välillä. Tämä on aivan avainasemassa. Pyydän, että Euroopan parlamentti tukisi komission ehdotusten ympäristötavoitteita. Näin saadaan tukea myös tälle pölyttäjän asialle ja laajemmin koko biodiversiteetille. Sitten kasvinsuojeluaineista. aineista ei voida ajatella, että tämä aloitte toisi merkittäviä muutoksia toimialakohtaisen politiikkaan. Me teemme työtä nyt nykyisen lainsäädännön kontekstissa. Ja kun ajatellaan YMPtä koskevia ehdotuksia, tarkoituksena on saavuttaa kestävän kasvinsuojeluaineiden käyttö kasvinsuojeluaineiden ainepolitiikassa komissio odottaa, että jäsenvaltiot hyväksyvät kansalliset suunnitelmansa, jotka koskevat kestävän torjunta-aineiden käytön direktiivin toteuttamista ja myös riski olisi hallinnettava paremmin. Komissio pyrkii siihen, että vähennettäisiin kasvinsuojeluaineista aiheutuvia riskejä, eikä ainoastaan vähennetä näitä aineiden määriä ja pyritään myös seuraamaan riskien määrää ja tätä varten komissio on ottanut käyttöön harmonisoituja riskiindikaattoreita, joista tällä hetkellä keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Ja niiden olla komissio voisi todeta, kuinka tehokkaita nämä toimet ovat olleet EUn e tasolle ja jäsenvaltioiden tasolle, ja sitten voidaan suunnitella tulevaa politiikkaa. Kestävän torjunta-aineiden käyttödirektiivin kanssa samalla linjoilla on e- muut kuin kemikaaliset menettelyt, jotka liittyvät kasvituholaisten hallinnointiin. Niin vuonna 2014 komissio antoi kertomuksen parlamentille neuvostolle. Siinä kritisoitiin niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole näitä yhdennettyjä kasvitauti arviointia muuttaneet kunnollisiksi kriteereiksi. Me haluaisimme, että kun jäsenvaltiot puuttuisivat näihin puutteisiin ja täytäntöön panisivat paremmin nämä muut kuin kemikaaliset äh, niin kasvitautitorjuntamenettelyt. Edelleen on huomioitava rajoitukset nikotinoidien niin käytössä. Niitä pitäisi käyttää vain kasvihuoneissa. Ja muuten menettelyt on tarkasteltava uudelleen. Kaik, kaikki tällaiset mehiläisiä haittavat toimet olisi kielletty. Komissio on myös sitoutunut tähän toimintaan toimen 7b polyttajan toimintaohjelmassa ja se liittyy EFSAn ohje asiakirjaan mehiläisten suojelun osalta. Tästä suunnitelmasta keskustellaan parhaillaan jäsenvaltioiden kanssa. Ei voida odottaa, että EUn pölyttäjäaloite muuttaisi kaikkea politiikkaa, mutta kyllä se pyrkii puuttumaan mahdollisimman pitkälti nykyisessä kontekstissa näihin toimiin ja pyritään suojelemaan pölyttäjiä tätä kautta ja toivomme, että tämän aloitteen kautta siitä tulisi väline, jolla voidaan puuttua laajempiin ongelmiin, kuten biodiversiteetin heikkenemiseen ja maaperän heikkenemiseen, jota Euroopassa myös ilmenee. Kiitoksia. Thank you and let's see the time. Kiitos. Ja nyt katsotaan paikataulua. Määräaikatarkistuksesta jättämiselle on 15. lokakuuta kello 11. Äänestämme Envi-valiokunnassa 26.–27. marraskuuta ja odotamme, että äänestys täysistunnossa olisi joulukuussa. Kiitoksia osallistumista keskusteluun ja siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on jälleen kerran suullinen kysymys, johon liittyy päätösasemaesitys. Otsikkona on terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksen edellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla, kansalaisten voimaanuttaminen ja terveemmän yhteiskunnan rakentaminen. Aloitan antamalla puheenvuoron yhteisesittelijöille. Ja ensiksi kansanpuolen ryhmästä edustaja Faria. Thank you, Chair. Um, good morning. Uh, first of... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan tässä tervehtiä komission edustaja herra Rosa, joka on täällä läsnä. Health of the population is a condition for meeting the basic solidarity and safety. Minä olen pyrkinyt ottamaan esille kaikki tavoitteet tässä, kun puhumme kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista me olemme viime vuosina voineet todeta, että uusia alustoja on kehitetty, otettu käyttöön ja uudet instrumentit ovat käytettävissämme, jotta voimme käsitellä tietoja, megatietoja. Teknologia voi tukea julkista terveydenhuoltopolitiikkaa ja vähentää kustannuksia, kun on kyse terveydenhoitopalveluista. Mahdollisuudet ovat suunnattomat. Lääketieteelliset käytänteet ovat nyt antaneet meille mahdollisuuksia, vastauksia ja hoitaa potilaita ja vastata haasteisiin, jotka syntyvät epidemioista. Totta kai monet kysymykset ovat esillä, jotka, ovat, jotka liittyvät henkilötietoihin ja niiden turvaamiseen ja suojaamiseen ja turvallisuuteen. Meillä on asetus tietosuojasta tie, potilaiden tiedot pitää turvata ja suojella. Kuitenkin niitä pitää pystyä käyttämään ja vaihtamaan tutkimustavoitteissa tarkoituksissa. Kun puhumme tietosuojasta, sen yhteydessä nousivat esille muutkin kysymykset. Infrastruktuurit, eurooppalaiset terveydenhoitopalvelut ovat erilaisia, erityisen pirstaloituneita on mahdollista käyttää tätä megadataa, mutta se edellyttää juridisia perusteita nimenomaan terveydenhuollossa, kun on kyse potilaiden oikeuksista, tietosuojasta, pääsytietoon, tietokantaan ja myös yhteistoiminta potilaiden ja toimittajien välillä. Kun on kyse terveydenhuollosta, niin digitaalinen markkina on saanut siellä suurta jalansijaa. Meidän pitää pystyä hyödyntämään näistä mahdollisuuksista. Tämä on todellisuutta. Digitaalinen murros ei saa jättää ketään syrjään ja sivuun. Sen pitää nimenomaan palvella kansalaisten etuja. Me emme voi jättää syrjään ja sivuun niitä, jotka eivät ole vielä saaneet tietoa, perehtyneet riittävästi teknologiaan tai heillä oli koulutusta tai kykyä hyötyä siitä. Emme voi yksinomaan vain keskittyä esimerkiksi vain nuoriin. Digitaalinen murros terveyssektorilla sisämarkkinoilla on mahdollistanut sen, että olemme voineet vahvistaa yhteiskunnan äh, voimaa, kansalaisten voimaa, eli se tarkoittaa sitä, että pääsy tietokantaan voidaan taata ja tiedon vaihtaminen on myös mahdollista ja meidän pitää tässä aina ajatella ensisijaisesti potilaiden terveydenhuollon parantamista. Meillä pitäisi olla tärkeimpiä työvälineitä, jotta voimme paremmin hoitaa tiettyjä tauteja ja sairauksia. Totta kai nämä instrumentit pitää ottaa huomioon myös ennaltaehkäisevässä toiminnassa, kun on kyse terveydenhuollosta silloin, kun me tiedämme, mitkä ovat valeuutisia, vääriä uutisia, niin sanottuja fake newsia ja erityiset tiedot, jotka liittyvät rokotuksiin. Silloin pitää pystyä ryhtyä tiedonvaihto, ryhtymään tiedonvaihtoon. Kansalaisten pitää myös olla perillä mm, näistä uusista teknologioista, jotka eivät saa olla minkäänlainen este. Päinvastoin niiden avulla pitää pystyä hallinnoimaan paremmin tämä digimurros terveydenhuoltosektorilla. Minä haluaisin kiittää muita tekstinlaatioita, koska yhteistyö on ollut loistavaa, kun lähdimme laatimaan tätä päätöslauselma-luonnosta, joka teillä on nyt siellä silmienne edessä. Mitä me nyt tarvitsemme teiltä, hyvät kollegat? Mitä me toivomme jatkossa? Se on enemmän teiltä panostusta ja tasapainotetun tekstin saamiseksi ensi viikon loppuun mennessä. Se on tarkistusten jättämisen määräaika. Ja SJD-ryhmästä seuraavaksi edustaja Zorinju. Ja haluaisin pyytää, että pysyy sitten neljän minuutin puheajassa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä päätöslauselma tuo hyvin selvästi parlamentin huolenaiheet esille. Se on keskeinen teema meidän nykyyhteiskunnalle, eli digitaalinen murros ja sen vaikutus kansalaisten terveyteen ja terveydenhuoltoalan Terveydenhuoltosektorin pitää ottaa ensisijaisesti huomioon potilaat. Kun meillä on kyse tästä digimurroksesta, se edellyttää uutta digitaalista tietämistä Meidän pitää vahvistaa nimenomaan tätä periaatetta. Keskitetyt terveydenhuoltojärjestelmät vastaavat paremmin potilaiden mm, intressejä ja vahvistavat myös niiden osallistumisia. Sen takia meillä pitäisi olla inklusiivisia verkostoja, me jotka informoivat potilaita heidän omasta terveydentilastaan ja mitä välineitä heillä on käytettävissä ja mitkä ovat universaalia välineitä. Tämä pitäisi olla keskenäisessä Siinä pitäisi olla mekanismeja ja työvälineitä, jotka ovat toisiaan täydentäviä, jotka ovat suhteellistettuja, ja niitä pitäisi olla myös julkisilla, julkisilla sektorilla käytettävissä. Toinen prioriteetti on se, että meidän pitää parantaa hyvää ja turvallista tietokannan käyttämistä, miten se voi antaa parempia vastauksia useammille ihmisille. Meillä on myös mahdollisuus parantaa tehokkuutta kumppanuuksissa eh, tässä järjestelmän eri osioissa, nimenomaan kun on kyse yksityisestä ja julkisesta kumppaneista. Mille tielle meidän pitää nyt lähteä, kun me puhumme terveydestä ja informaatiosta? Se on universaalia. Sen pitäisi olla eh, kannustava, jotta Eurooppa osoittaisi, että sillä olisi yleistä koulutuskapasiteettia. Tähän pitää ottaa meidän pitää olla, meidän pitää olla myös, meillä pitäisi olla myös riittävää toimivaltuuksia tähän ja meillä pitäisi olla äh, varma käyttö tietokannassa, ja jotta se todella hyödyttäisi asianosaisia terveys, kysymykset koskettavat yhä useampaa sektoria markkinoillamme, sisämarkkinoilla, mutta sitä ei saa jättää markkinavoimien armoille. Toivottavasti tässä on hyvin tuotu selkeästi esille nämä perusperiaatteet. Meidän täytyy myös suojata ammattilaisten, ammattilaisten turvaa. Meidän pitää ajatella kaikkia mm, osatekijöitä. Mm, tämä tulee, minä tulen antamaan oman panokseni tähän jatkossa. Next is Ms. Seuraavaksi edustaja Kruppa. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta, että tämä päätösasemaesitys tarttuu moniin kysymyksiin ja ongelmiin. Herättää myös kysymyksiä, nimittäin kenen tulisi hyötyä tästä asiakirjasta – tässä puhutaan siitä, että terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmät ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Se merkitsee sitä, että jonkin keskeiset esityöt tulevat silloin hyötymään näistä järjestelmistä ja tulee tekemään sen tarkoituksen, että jonkin jäsenvaltion keskuselimet näistä ovat vastuussa näistä muutoksista, nimittäin – jos vastuuta EUn ja jäsenvaltioiden välillä tullaan jakamaan, siitä syntyy vielä enemmän ongelmia. Ja tämä merkitsee sitä, että uskoisin, että olisi todella hyvä, jossa selkeästi voitaisiin todeta, kuka todella on vastuussa tästä muutoksesta, kuka tulee keräämään tiedot, kuka tulee käsittelemään tietoja, ja minusta siksi Tulen tekemään tarkistuksen tästä asiasta ja siinä tulen toteamaan, että potilaan täytyy aina pystyä hallitsemaan omia tietojaan. Hänen pitää olla korkein elin tässä mielessä. Digitaalinen murros tuo mukana monia muutoksia. Se merkitsee muutoksia vakuutusjärjestelmiin ja yhteistyöhön yksityisten ja julkisten tahojen välillä. Ja tässä päätösasemaesityksessä kohdista kolmesta seitsemään korostetaan sitä, että nimenomaan täytyy suojella erityisesti henkilökohtaisia tietoja, mutta vakuuttajat voivat käsitellä näitä tietoja vasta siinä vaiheessa, kun tiedot on kerätty, ja tässä näin monia vaaroja. Ensinnäkin, mikä elin tulee valvomaan tätä kaikkea? Onko takuita tulevaisuutta ajatellen siitä, että ei synny mitään keskitettyä tietopankkia, joka kerää tiedot. Kuka tulee kansalaistemme terveyttä koskevia tietoja hallitsemaan? Millä instituutioilla on pääsy näihin tietoihin? Lääkealan yrityksilläkö vai ministeriöilläkö vai vakuuttajillako? Ketkä pystyvät tutustumaan näihin tietoihin? Mitä tulee sitten lääkealaan? näin huomaa, että siinäkin on vaara monissa jäsenvaltioissa. Nimittäin lääkkeet osittain ovat valtion maksamia. Ja minusta tässä on mahdollisuus myöskin väärinkäytöksiin. Ja sitten se vielä sen lisäksi. Tässä puhutaan siitä, että yhdenmukaistetaan asiakirjoja, eh, tietojen eh, digitaalisten kopioiden käsittely ja näihin, näihin tulevien tietojen kerääminen. Tässäkin on vaaroja. Tässä päätelmässä puhutaan myös siitä, että potilailla olisi mahdollisuus tutustua tietoihinsa eh, netin kautta. Silloin meidän täytyy sitten lukkoon myöskin tekniset määräykset. E-, Eurosta tiedot osoittavat, että 57 prosenttia potilaista – käyttää hyvin harvoin internettiä. Kysymys on siis ihmisistä, jotka ovat 55-74-vuotiaita. Nämä ihmiset ovat paljon huotoa. Puolassa 22 prosenttia väestöstä ei käytä internettiä lainkaan, joten kysynkin sitä, voivatko nämä henkilöt todella käyttää voivat todella käyttää tietoja. Tämä digitaalinen muutos tulee merkitsemään myös sitä, että kolmansien kans- maiden kansalaisten tietoja kerätään myös esimerkiksi silloin, kun on kysymys pandemiasta. Minä en näe tässä kovinkaan paljon järkeä, että tämä te, pannaan toimeen silloin, kun on käynnissä suurin maahanmuuttokriisi. Ajattelen tässä esimerkiksi rajatarkastuksia tai valvontaa rajoilla ja lentoasemilla esimerkiksi, kuka tulee tutkimaan nämä tiedot. Tulliviranomaisetko? Kenellä tulisi olla pääsy näihin tietoihin? Ja sitten vielä sen lisäksi nousee sille vielä eräs toinenkin ongelma. Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut ja niiden käyttö, se voimme lukea tästä esityksestä. Tämän tietojen kerääminen reaaliajassa. Mehän tiedämme, että älypuhelimilla näitä erilaisia tietojenkeräämismahdollisuuksia on olemassa esimerkiksi askelmittareita, joita käytetään älypuhelimissa. Mitä tämä merkitsee? Tämä merkitsee sitä, että tämän tyyppisiä tietoja voivat sitten kerätä älypuhelinverkostojen hallinnoijat, milloin nämä tiedot sitten välitään eteenpäin, koska yritykset voivat todellakin saada rajoittamaan pääsyn tämän tyyppisiin tuottoihin. Niin kuin sanottu, minulla on paljon kysymyksiä, paljon epäilyjä. Tulen tekemään omat tarkistusesitykseni. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Riis, olkaa hyvä. ALDE-ryhmän puolesta. Kiitos. Puheenjohtaja Belgia tulee käynnistämään tämän alustan ja kaikki siihen liittyvät sovellukset. Tämän kuun lopulla kaikki, mikä liittyy lääketieteellisiin asiakirjoihin, se tulee olemaan online-potilaille. Ja monet hallitukset Euroopassa ovat lisänneet tämän tyyppisiä aloitteita. Kaikki tämä tarkoittamaan elintärkeää, mitä teemme täällä. Tässä on kyse eurooppalaisesta strategiasta, jotta voimme todella olla mukana digimurroksessa terveydenhuollossa koen voimme kuvitella, mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Meidän pitää ajatella, että lääkkeet otetaan säännöllisesti. Voimme reaaliajassa myös seurata tätä. Me voimme myös paikantaa henkilöt, jotka ovat kognitiivisia, joilla on kognitiivisia ongelmia. Aa, mahdollisuudet ovat rajattomat. Olosuhteet, niistä puhuttiin, pitää noudattaa joitakin periaatteita, joihin ei voi kajota. Komission ehdotus on samansuuntainen, hyvän suuntainen, mutta me olemme halunneet korostaa kolmea kohtaa laatiassamme tämän päätöslauselman. Ensinnäkin se on keskeistä. Meidän pitää olla varmoja siitä, että kaikki online-järjestelmä olisi, vastaisi kaikkiin inform- tietoteknisiin turvallisuus kriteereihin ja normeihin meidän pitää taata tietosuoja potilaille, koska se selvästi on erittäin, erittäin henkilökohtaista. Toisekseen komission pitää myös parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta saadaan käyttöön todellinen eurooppalainen järjestelmä, digitaalinen järjestelmä on kyse niiden yhteen toimivuudesta kansallisten järjestelmien kanssa ja, ja muotojen standardisoimisesta kolmanneksi. Tämä on kulma kivi tässä koko rakennelmassa. Meidän pitää pystyä takaamaan. Sitä aika ei ole vielä mainittu tässä. Jatkuva koulutus lää, lääkäreille, mm, sairaanhoitajille, muille huoltajille se on määritelmä tässä yhteiskunnassa, jossa me to- toimimme ja elämme tänä päivänä. Eurooppalainen yhteiskunta vanhenee, potilaat ovat yhä vaativampia myös, kun ajattelemme laatua ja myös hoitojen henkilöi- hen- per- personifioimisesta. Mitä tällä hetkellä tarjotaan? Meillä on mahdollisuus päästä hyvin hoitopalveluihin ja parantaa suunnattomasti henkilöiden hyvinvointia, mutta meidän pitää kirjata pelisäännöt, meidän pitää olla panosten ja odotusten tasalla ja tasolla. Sitä me odotamme myös komissiolta vastauksena tähän päätöslauselmaluonnokseen. Thank you. And the next... Kiitoksia. Seuraavana Guen puolesta edustaja Konechna. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegové. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Euroopan komissio toivoo, että se voi todellakin tukea digitaalista murrosta terveyshuolto, terveydenhoitopalveluissa ja se toivoo myös, että voitaisiin vahvistaa tarvitaan niitä hoitotoimenpiteitä, suunnataan potilaille ja että alan ammattilaiset voivat osallistua tähän suuremmassa määrin. Mehän pidimme konferenssin kaksi vuotta sitten. Tuolloin kaikki jo puhuttiin ääneen. Meillä on erilaisia kysymyksiä, jotka ovat sitten nousseet esille. Mitä komissio on tehnyt sähköisen terveyden alalla. Komissio on tänä vuonna todennut, että kun käytetään digitaalista teknologiaa, se on aika hidasta ja siinä on paljon eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä. Minä olen pahoillani, mutta tämä on asia, joka oli mielessämme on itsestään selvää, että nyt tällä hetkellä on, ei ole olemassa minkäänlaista eurooppalaista käsitystä, hahmottelua, luonnostelmaa tästä asiasta. Mehän tarvitsemme enemmän yksi ilmeistä terveydenhoitoalaa. Meillä oli eurooppalaista ratkaisua, tietokantoja oli kytketty toisiinsa. Tutkimustuloksia ei jaeta eri toimijoiden ja sektoreiden kesken, kun tehdään kyse epidemioista tämä olisi elintärkeää. Tämä on todellinen sirpaloituminen terveydenhuoltoalalla ja se on, tulee kalliiksi. Tästä on puhuttu jo asetuksen tiimoilta. Me, meillä, on yrityksen, meillä on yritys, joka voi asettaa tietonsa sähköisesti online näkyville, mutta meillä ei ole mitään luetteloa erilaisista palveluista, joita se voi tarjota. Mikä tässä nyt on ongelma, että meidän lääkärimme eivät pääse tällaisiin tietokantoisiin. Jos ajattelemme sitten lääkäri-potilassuhdetta, me emme ole siitä puhuneet laisinkaan. Emme myöskään ole ottaneet esille kysymystä – tästä lääkäripotilassuhteesta. Miksi potilaat kääntyvät yhä useammin eri lääkäreiden puoleen, kun heillä voisi olla elektronisesti mahdollisuus kääntyä esimerkiksi vain yhden lääkärin puoleen. Nämä jos nämä kaikki kysymykset olisi otettu hyödyllisesti esiin, niin meidän lääkärimme eivät joutuneet vastaavaan tilanteeseen. Meillä on kyse e-terve, me olemme myös puhuneet e-terveydestä. Siinä oli kyse vain potilaista, vain alan ammattilaisista. Meillähän on kansainvälinen kampanja tästä Meidän pitää korostaa uuden teknologian tärkeää roolia Meillä on esimerkiksi Japanissa, Yhdysvalloissa tehty tutkimusta, jossa osoitetaan, että väestön vanheneminen muodostaa todella keskeisen tekijän, Se siihen, siihen pitää suhtautua, ryhtyä toimenpiteisiin. Komission pitää muuttaa terveyspolitiikkaansa me olemme päättäneet, että EUn budjetti, joka on suunnattu terveydenhuoltoon, on laskusuuntainen. Meidän pitää toimia eri tavalla ja vahvistaa päinvastoin budjettia. Me haluamme toimia tällä alalla. Se on yksi suurimmista haasteista oleva, uudelle tulevalle komissiolle ja tämä tilanne täytyy tajuta. Se on odottamassa meitä. Potilaat haluavat vastauksia omiin kysymyksiin ja huolenaiheisiinsa ja ne ovat suurempia odotuksia, mihin me pystymme vastaamaan. We have the Kiitoksia nyt haluaisin antaa mahdollisuuden valiokunnan jäsenelle käyttää puheenvuoroja. Cabezon Ruiz ensimmäisenä. Gracias, presidente. Bueno, yo quería... puheenjohtaja. Haluaisin antaa oman kantani tähän Mielestäni digitaaliterveyskysymykset, kun otetaan teknologiaa käyttöön terveysalalla, voi toki olla mahdollisuus, jolla voidaan parantaa terveyspalvelujen saatavuutta potilaille, mutta uskon, että tämä on aika arkaluontoinen asia. Se vaikuttaa potilaiden intiimiin kysymyksiin, yksityisyyteen, ja se vaikuttaa tai voi vaikuttaa myös terveysjärjestelmien kestävyyteen ja yhdenvertaisuun terveydenhoitopalvelujen saantiin. Nämä tiedothan merkitsevät suurta taloudellista intressiä, eikä tätäkään pidä unohtaa. Komissio on tehnyt useita aloitteita ja komissio haluaisi asettaa potilaan keskiön ja sillä oikeutetaan se, että potilas luopuu kliinisistä tiedoista tai antaa ne käytettävistä ja käytettäväksi ja antaa niille, antaa ne myös siirrettäviksi. Haluamme, että tässä toimittaisiin solidaarisesti siinä mielessä, että voidaan sanoa, että Euroopan unionissa silloin kun kyseessä ovat terveet ihmiset, he suurelta osin maksavat sairauden hoidon hyvin toimivissa järjestelmissä. Eli tarkoitan, että useimmiten sairauden hoito on kalliimpaa kuin se, mitä itse maksamme, ja se rahoitetaan terveyden maksuosuuksilla. Solidarisuus on hyvin tärkeää, pitäisikin parantaa terveydenhoidon saantia kansallisissa terveysjärjestelmissä. Ja olisi tärkeää, että potilailla olisi merkittävä rooli, kun heidän tietojaan hallinnoidaan ja digitalisointia käytetään, koska nämä tiedot ovat todella taloudellisesti merkittäviä ja ne voivat vaikuttaa terveysjärjestelmien kestävyyteen. Edelleen terveysjärjestelmien kautta kuitenkin voidaan parhaiten suojella potilaiden yksityisyyttä. On tärkeää, että keskitymme potilaisiin, mutta hallinnointi on keskitettävä jäsenvaltioille, erityisesti kansallisiin terveydenhoitojärjestelmiin. Tämä on siis toki mahdollisuus, mutta en, ei tässä pidä sinisilmästi toimia. Tämä on todella hyvin arkaluontoinen asia ja se saattaa pitkällä aikavälillä vaikuttaa yhdenvertaisuuteen ja hoidon saatavuuteen, mikäli järjestelmät jäävät ilman pääomaa. Potilaat ovat antaneet toim tietoja järjestelmään. Ja kyllä näillä terveysjärjestelmillä on minusta selkeä rooli tässä. Tarvitaan yhdenvertaisuutta ja pääsy hoitoon pitäisi olla keskeinen osa tätä päätöslauselmaa. Thank you. And now it's the commission's round to share their views. No niin, sitten komission vuoro Anna komissiolle puheenvuoron. Marcella, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Uh, we, uh, we would like to... Kiitoksia. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisimme kiittää valiokunnan jäseniä tästä keskustelusta ja huomioista, ne komission tiedon annalle tämän vuoden alkupuolelta, joka koskee tätä digitaalista murrosta terveys- ja hoitoalalla. Olemme yhtä mieltä siitä, että tieto on merkittävässä roolissa tässä digitaalimurroksessa ja olemme yhtä mieltä siitä, että paremmat terveystiedot ja paremmat digitaaliset välineet tukisivat parempaa hoidon laatua, elämänlaatua ja siitä olisi hyötyä Euroopan kansalaisille. Todella panemme merkille tämän yhteentoimivuuden merkityksen. Suosituksessa korostetaan sitä, että on varmistettava se, että sähköiset terveysrekisterit kansallisella ja alueellisella tasolla ovat yhteen sopivia rajat ylittävällä tavalla – Haluaisin todeta, että komissiolla on tärkeä hanke jäsenvaltioiden kanssa menossa. Se koskee digitaalipalveluinfrastruktuuria ja näin potilaassa tiedot ja reseptitiedot ja muut voisivat olla rajat ylittävällä tavalla jaettavissa. Toivomme, että jäsenvaltiot alkavat jakemaan näitä tietoja ennen ensi vuoden loppua loppua. 22 jäsenvaltiota on tulossa mukaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Kuten tiedonannossa todettiin, korostamme yhteen toimivuutta vahvasti. Komissio tulee työstämään näitä suosituksia koskien sähköisten potilasrekisterien eh, vaihtamista ja jakamista. Ja tulemme varmasti puhumaan vielä tästä rajat ylittävästä tietojen saatavuudesta. Olemme myös keskustelleet varmistaaksemme sen, että, että tiedot ovat turvattuja ja noudattavat yksityisyyden sääntöjä ja tietosuojasääntöjä. Digitaalinen infrastruktuuri sen on oltava myös turvattu asianmukaisilla protokolloilla näin voidaan helpottaa tilannetta terveydenhoitoalan henkilökunnalle myös tutkijoille – Uskomme, että yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on keskeisen tärkeää, jotta tavoitteisiin päästään. Ja olemmekin tyytyväisiä tästä päätöslauselmasta, jonka mukaan käytäntöjä jaettaisiin jäsenvaltioiden välillä. Näin varmasti voidaan edesauttaa muutosta, joka helpottaa tällaista ihmisen keskittyvää digitaalimurrosta. Ja panemme merkille, että murroksessa todella muistetaan myös digitaalinen osallisuusongelma – sekä ammattilaisilla että kansalaisilla pitää olla riittävät taidot ja tiedot. Kiitoksia keskustelusta. Thank you very much. Um... Suuret kiitokset. Um, the timetable for the file is um, the deadline for amendments. Tarkistusten jättämisen määräaika on 16. lokakuuta kello 11. Envivaliokunnassa äänestämme 26.–27. marraskuuta. Ja täysistuntoon asia menee joulukuussa. Nyt meidän on mentävä seuraavaan asiaan. Kyseessä ovat nämä lääke tuotteet, vaihtoehtoiset lääkkeet. Haluaisin antaa ensinnäkin esittelijälle Völkönille puheenvuoron neljä minuuttia. Ich ähm, begrüße den Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen tästä komission ehdotuksesta koskien näitä lisäsuojatodistuksia. Euroopan parlamentti on jo pitkään pyytänyt poikkeuksia tätä valmistusta varten. Tämä on toisen päätösmaata, joka koski sisämarkkinoita 2016 ja myöskin meidän muissa, kun tämä otettiin käyttöön alun perin, me halusimme Euroopan tasolle innovatiivisten lääkkeiden valmistajille houkutteen tehdä tarjota tutkimus- ja kehitystyötä Euroopan unionissa. Tämä on toiminut aika hyvin, kuten on voitu nähdä Tanskan tapauksessa. Tanskassa on hyvin voimakas geneeristen lääkkeiden teollisuus ja myöskin voimakas innovatiivisten lääkkeiden e, ala. Tämä on siis toiminut. Maailma kuitenkin kehittyy jatkuvasti edelleen. Ja tiedämme nyt, että EU-ssa olevat valmistajat, jotka tekevät tällaisia rinnakkaislääkkeitä, ovat kilpailuongelmatilanteessa. Nimittäin Euroopan unopuoliset valmistajat saattavat ne heikompaan asemaan, ja nyt on aika luoda tasapainoa. Siellä muutetaan tätä, tätä koskevaa asetusta, voidaan saada aikaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet EU-ssa toimivien EUn ulkopuolisten rinnakkaislääkkeiden valmistajien kesken. Se, että valmistetaan, vahvistetaan kilpailukykyä EU-ssa toimivien valmistajien osalta ja nimenomaan vientiä maihin, joissa ei ole tällaista suojaa, eh, me otamme oikean askeleen tätä kautta säilytämme kuitenkin teolliset tekijänoikeudet mielessä, myöskin tämä SPC, tämä lisäsuojasertifikaatti, ja sitä tämä ei vai muuta tämän lisäsuojatuksen osalta, ja on ottanut esille myöskin tämän voimassaoloajan omassa esityksen ympäristövaliokunnan kannalta muutosasetukseen, tuo myös mukanaan myöskin yhden toisen tärkeän ulottuvuuden tämän nopeamman lääkkeiden saatavuuden kansalaisille. Viime vuosikymmeninä hinnat uusille lääkkeille ovat jatkuvasti nousseet, joskus jopa niin, että monet kansalaiset eivät enää pysty maksamaan lääkkeitä. Rinnakkaislääkkeiden käyttö EU-markkinoilla on tärkeää siksi, että tämä suurempi tarjonta voi alentaa lääkkeiden hintaa ja samalla myöskin helpottaa, saattaa helpotuksia kansallisiin lääkebudjetteihin ja parantaa tilannetta kansalaisten kannalta. Ajatellen myöskin tätä EU:s tarvitaan myöskin sitä, että ei ole pelkästään poikkeussäädöstä, joka koskisi vain vientiä, vaan myöskin poikkeusta myöskin varastoinnille. Tätä kautta me saamme aikaan parempia houkuttimia rinnakkaislääkkeiden ja biosimilaarilääkkeiden valmistajille ja myöskin sen, että me tuota enää lääkkeitä, valmista niitä kolmessa maissa, vaan EU-ssa tulee tiedon keskus lääketeollisuudelle ja valmistamiselle ennen kaikkea biosimilaarilääkkeiden tapauksessa. Ja meidän ei tulisi myöskään sallia sitä, että asiantuntemusta näin tärkeällä alueella kevyesti vain lykättäisiin Yhdysvaltoihin tai Japaniin. Siksi ehdotankin tässä lausunnossa, että otetaan lisää turvallisuustoimia, ajatellen Falsified Medicines-direktiiviä, houkut, tiedottamisvelvollisuuden eh, löyhentämistä ja poikkeussääntöjä valmistelee ja tätä kautta tällaisia eh, mahdollisuuksia käynnistämiselle EU:ssa. Minä henkilökohtaisesti poliisti en voi hyväksyä sitä, että tällaisen varastointimahdollisuuden käyttö siksi, että olisi tapahtuisi kauppasopimuksia ja rikkomuksia ei olisi mahdollista. Ja kollegat ovat Intavaliokunnassa myöskin sanoi, että he ei ole mitään epäilyksiä tämän asian suhteen. Määräaika on 16.10. tarkistuksella. Otan nyt mielenkiintoa keskustelua, mielenkiintoa, mielenkiintoa keskustelua kollegojen kanssa. Kiitos. E Kansanpuolesta herra Fjellner. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle myös. Haluaisin aivan aluksi todeta tärkeän tosiasian tässä. Meillähän on ihan syystä vahva suoja lääkkeille. Sitä tarvitaan tässä riskaapelissa kalliissa lääkkeiden kehitys. Bisneksessä tarvitsemme vahvaa tekijänoikeussuojaa. Näin voidaan suojautua näiltä riskeiltä. Ja haluaisin myös todeta, että ei ole kyseessä ainoastaan työpaikat ja investoinnit, vaan lähinnä tässä puhumme siitä, että tulevaisuudessa voimme hoitaa tauteja. Usein kysymys on elämästä ja kuolemasta Euroopassa ja kaikkialla maailmassakin. Tästä vinkkelistä katsottuna, suoraan sanottuna, meidän on myönnettävä – että tämä ehdotus itse asiassa no, tekee hallaa näille oikeuksille. Ja olen aika skeptinen. En usko, että tämä on oikea tie eteenpäin ja minusta tämä on väärä merkki, jos haluamme edelleen rohkaista innovaatiota ja tutkimusta. Tämä on lähtökohtani ja sanon sen tässä heti kättelyssä niin, että tiedätte, mistä, mistä käsin puhe on. Ja nyt kun se on sanottu, meidän on nyt yrit... meillä on tämä ehdotus kuitenkin tässä ja yritämme tehdä sillä mitä voimme. Täytäntöönpanoon olisi panostettava, katsottava, että täytäntöönpano sujuu hyvin ja on varmistettava se, ettei tämä sitten vesitä muilta osin tätä tekijänoikeuspuitteistoa. Sitten tästä lausunnosta, josta tänään puhumme, eikä niinkään komission ehdotuksesta. halua. Minun mielestä tämä on varsin tasapainoinen lausunto. Olin siihen ihan tyytyväinen. Siinä on mielestäni ihan aika kelvollisia asioita mukana ja siinä varsinkaan ei ole mukana sellaisia asioita, joista olisin ollut huolissani ja josta vähän, jota vähän pelkäsin, että siinä saattaisi olla. Ja yksi niistä on siitä, että mitä takautuvuutta tässä ei ole mukana. Mielestäni meidän on yhdessä tällainen ajatus hylättävä, koska jos siihen mennään, niin sitten se suoraan tarkoittaa, että e, ikään kuin kaupataan nämä tekijänoikeudet ja tästä tulisi oikeudellisia ongelmia. Ja se ei varmastikaan olisi hyvä asia, ei mitään takautuvuutta. Lausunto mielestäni myös aivan oikeassa, kun puhutaan näistä tuotteista tuotteista, jotka on suunnattu markkinoille, jossa ei tällaista su- suojelua ole ja valvontaa. Mutta no, mikä ei ole täydellistä. Täällä on kaksi ongelmaa, joita lausunnosta löysin ja mielelläni niitä työstäisin. Ja meidän, ne liittyvät siihen, että on säilytettävä hyvät mm, tekijänoikeudet ja, tai teollisuusoikeudet Ensinnäkin varastointi on yksi ongelma. Kyllä tämä pitäisi olla mukana. En ymmärrä, miten tämä voi vaikeuttaa näiden rinnakkaislääkkeiden eh, saatavuutta. Ja olen kysynytkin tätä komissiolta. Komissio itse kirjoittaa ehdotuksessaan, että teollisuudella on jo linjoja vientiä varten ja kyllä sitten pitäisi pystyä tuottamaan myös eurooppalaisilla markkinoille – näitä tuotteita. Jos tämä todella on tärkeää, niin kyllä tästä pitäisi voida selvitä. Olen myös nähnyt paljon tutkimusta, joka toteaa, että kaiken kaikkiaan rinnakkaislääkkeet teollisuus eurooppalaisilla markkinoilla eh, toimii niin monien, monien muiden tekijöiden mukaan, ettei siihen pitäisi oikeastaan ollenkaan edes vaikuttaa tämä varastointikysymys. En myöskään ole yhtä mieltä siitä, että vesitetään lausunnon kautta komission ehdotusta koskien näitä ilmoituksia. Kyllä meidän pitäisi mielestäni ottaa mukaan nämä ilmoitukset sertifiointien omistajille. kun tässä luetteloidaan nämä maat, jotka aikovat viedä. Tämä on tärkeää, jos halutaan, että lisäsuojatodistusten omistajat pääsevät näille markkinoille. Olisi myös varmistettava, että noudatetaan kilpailusääntöjä ja pidetään nämä tiedot luottamuksellisena. Kyllä, tämä olisi mielestäni ihan harmonisoitu lähestymistapa, jos nämä ilmoitukset säilytetään. Sitten vielä kysymys komissiolle. Minä olen tämän interkomitean jäsen ollut jo 14 vuotta ja meillä on tämä kysymys ollut esillä monissa vapakauppaneuvotteluissa. Ja jos kysyisin nykyisiltä neuvotteluilta, neuvottelijoita, jotka vetävät nykyneuvotteluita, niin tämä on asia, jota pyydettiin Kanadalta ja Kanada hyväksyi sen. Ja pohdinkin, vesittäisikö tämä meidän kyky kymme viedä näitä lisäsuojatodistusvaatimuksia kauppasopimuksissa eteenpäin. Tässä kysymys komissiolla. Kiitoksia tästä ja odotan kyllä yhteistyötä. Pidän kyllä tästä lausuntoluonnoksesta kaiken kaikkiaan. Next. Seuraavaksi ECRstä edustaja Krupa ja pyytäisin kaikkia kunnioittamaan neljän minuutin aikana. Ja... Dziękuję bardzo. Producenci leków generycznych i biopodobnych e, w, mających siedzibę w Unii. Nie, niin, my toimitaan samanlaisilla välineillä, jotka Euroopan vanhoissa valmistavat näitä lääkkeitä. On omat toimintaolosuhteet kuin niillä, jotka ovat EUn ulkopuolella. Tämä luonnos olisi yksi ratkaisu No tähän ongelmiin. Kysyn vain, miksi tämä tulee näin myöhään? Miksi tämä luonnos on syntynyt näin myöhään? Vuoden 2004 eh, direktiivistä ei tule mitään, tähän oikeaksi samalla myöskään ristiriidassa asetusten kanssa, joka liittyy lääkkeiden saatavuutta ja rinnakkaislääkkeiden saatavuutta. Tuleeko tilanne tuleekin nyt paranemaan tätä kautta sitten Euroopan unionissa? On olemassa mahdollisuuksia sille, että lisätään taloudellista toimintaa, että luodaan uusia työpaikkoja. Lääkärinä haluaisin todeta, että kaikki muutokset, silloin kun on kysymys tietystä lääkkeestä, jos se muuttuu rinnakkaislääkkeeksi, silloin tämä riippuu sitten siitä, mikä on tämä lääkkeen vaikuttavuus. Totta kai pitää saadakaan lisätutkimusta, tutkimusta, mutta se ei kuitenkaan ole kovin kallista. Ja tässä seuraa sitten kysymys siitä, miksi lääkkeet ovat niin kalliita. Tässä on tärkeää, että on varmuutta siitä, että ei tule väärennöksiä. Thank you. Kiitos. Edustaja Konetsna. Okay. Then, uh... Ei hän ole paikalla. Ja muut valiokunnan jäsenet voivat myös osallistua keskusteluun. Ensin edustaja Kavison Ruiz. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan, haluan ensinnäkin kehua, kuinka hyvää työtä tässä on tehty. Kollega Timo on tehnyt hienoa työtä. Ehdotus ei ole vain arvokas, on erittäin onnistunut ja tasapainotettu. Minä aion keskittyä kahteen asiaan, jotka mielestäni voisivat olla suurinta hajannusta erimielisyyttä aiheuttavaa. Minä haluaisin kuitenkin eh, tuoda ne esille. En halua mitenkään tässä sanoa, että Timo olisi esitellyt niin huonosti. Kun, me, kun meillä loppuu patenttisuoja, turva, niin silloin on kyse tekijänoikeuksista, intellektuaalisesta tekijänoikeuksista. Silloin tämä eh, rinnakkaislääkkeet mark- markkinoille tulla tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla parempi laatu, parempi lääkeiden tarjo, meillä pitää olla parempia tuotteita, meidän pitää tukea näiden terveysjärjestelmien kestävyyteen, jos, on, jos se kestää kauan, eli, eli kuusi kuukautta voi kestää ennen kuin jotkut rinnakkaislääkkeet tulevat markkinoille silloin, kun niitä on alettu valmistamaan ja kun niiden suoja on päättynyt Kun me ajattelemme myös potilaiden, saa, miten potilaat saavat näitä lääkkeitä, me, ne voisivat parantaa työllisyyslukuja Euroopassa sektori, joka tarvitsee myös lisää kilpailukykyä. Sen takia minä näin hyvin selvästi tässä ma- mahdollisuudet, kun me otamme huomioon, että nyt jos me emme nyt lähde tänä päivänä eurooppalaisia tuotteita markkinoille, silloin meidän pitää ryhtyä tuomaan niitä. Emme tä- tällaista voi hyväksyä, että me ostamme niitä tuottajimaista ulkomailta, emme pysty tuottamaan niitä täällä sen takia minä tarkoitan, että tämä olisi hyvin loogista. Ei tässä ole kyllä mitenkään tekijänoikeuksien loukkaamisesta. me voi lähteä tuomaan näitä meidän, jos me puhumme tekijänoikeuksista, niin-, niin me, tämä on ongelma tämä on vähän epänormaali tilanne. Siihen liittyy, liittyy myös siihen, miten tämä tulkitaan. Jos me lähdemme, tämä toiminta on myös epänormaalia, koska eihän se nyt mitenkään vaikuta niihin tekijänoikeuksiin tai niiden loukkaamiseen. Tämä vain tiedotuksi. Mitä sitten tähän tiedonantoon. Minä haluaisin sanoa, että jos valitaan jos valitaan ihan samat, niin ei siinä ole mitään järkeä, jos me haluamme tässä pakottaa jotakin näitä muille yrityksille. Tämä ei ole mitään lojaalia kilpailua. Meidän pitää pitää mielessä kilpailukyvyn säännöt sen takia tämän ilmoituksen pitäisi, pitäisi tulla säätelyviranomaisilta, joka on Euroopan unionin komissio. Tämä liittyy myös muille alueille. Tämä asettaa useita vaatimuksia yrityksille ja se on hyvin pelottava mekanismi ja lamannuttava mekanismi. Sen sijaan, että antaisimme strategiaa meidän, liikenne, meidän liiketoimintastrategiastamme, tämä hyvin tasapainotettu tiedonanto jossa puhutaan myös toimivaltuuksista ja tämän sektorin kilpailukyvystä. Minä luulen, että tämä komission ehdotus on hyvin paranneltu kollegan toimesta, mutta siinä pitää myös tuoda esille meidän yritystemme paikat ja että voisimme lähteä tuottamaan ja varastoimaan ja päivänä numero yksi lähteä tuottamaan näitä tuotteita, jotka olisi valmistettu Euroopan maaperällä. Thank you. And next. Ja seuraavaksi edustaja Peterle. Uh, Hyvät kollegat, kun me puhumme siitä, että EU, EU EU-ssa toimivat rinnakkaislääke- ja bioseminaarilääkkeiden tuottajat toimisivat samoissa, samoin ehdoin kuin toimivat, jotka toimivat EUn ulkopuolisissa maissa. Emme ajattele yhtiöitä, ennen kaikkea ajattelemme potilaita ja sitä, että he saavat sen hoidon, eh, joka tarvitsevat eh, kohtuulliseen hintaan lääkkeillä oikeaan aikaan bioseminaarien eh, ja rakentuminen EU-markkinoilla merkitsee että EU-kansalaiset saavat nopeammin lääkkeitä, alentaa lääkkeiden hintoja ja sillä on myöskin myönteistä vaikutusta terveydenhuollon budjetteihin. Tämän aikaan myöskin tämä ratkaisu ei merkitse sitä, että eh, puututtaisiin eh, tästäkin oikeuksiin lääkkeiden Tämän aikaan me pitää myöskin ottaa huomioon, että tekemällä valmis vaihtelevaa työtä ja eh, itse tuotantoon saaminen lääkkeen osalta vie pitkälti aikaa, kun, kuin patentit raukeavat. Ja niin meidän pitäisi sun on vielä valmistajia heikompaan asemaan kuin kolmansien maiden valmistajia. Meidän eurooppalaisten intressi on se, että meidän rinnakkaisseekin ja biolosemilaamidilääkkeiden tuottajat toimivat EUn sisällä, eivätkä kolmansissa maissa. Kiitos. Thank you very much and... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gostet. No niin, minä etsin nappulaa, että saan ääneni kuuluviin. Kiitos puheenjohtaja. No niin. Nämä rinnakkaislääkkeet ja bio Similaarilääkkeiden pitää olla tärkeä pilari lääketeollisuudessa. Mikä tässä nyt on tärkeää, eihän toinen voi, toista voida kehittää toisen kustannuksella. On keskeistä säilyttää innovaatio ja tutkimus, hyvä tasapaino niiden välillä, jos me ajattelemme innovoivaa tutkimusta, niin se on huomispäivän yleisiä rinnakka- rinnakkaislääkkeet, jos me saa lähteä heikentämään teollisoikeuksien asemaa, mutta ilmaston pitää olla myönteinen myös rinnakkaislääkkeille komission ehdotus pyrkii auktorisoimaan näiden rinnakkaislääkkeiden valmistamisen Euroopassa ennen kuin teollisoikeuden päivämäärä menee umpeen. Mutta jos ajattelemme, että vienti EUn ulkopuolelle on ihan hyvä, koska sillä avulla voimme vahvistaa kilpailukykyämme eurooppalaisten rinnakkaislääkevalmistajille ja biosimilaarilääkkeiden valmistajille. Samanaikaisesti saman, samanlaisin aseen voimme ottaa mittaan meidän eurooppalaisista kilpailijoistamme. Olen kuitenkin vähän eh, skeptisempi, jos ajattelemme varastointipoikkeusmenettelyistä tässä puhuttiin, jos puhutaan biosimilaarilääkkeistä tai rinnakkaislääkeiden valmistajista haluttaisinko heitä kannustaa tuottamaan enemmän EUn alueella kuin että lääkkeet suunnattaisiin kolmansiin maihin. Se on tärkeää, mutta kyllähän tämä on ihan yhtävä argumentti eh, innovoivien lääkkeiden valmistajille. Mutta tässä pelkona on se, että jos me kyseenalaistamme meidän eh, innovaatiokannustuspuitteemme, niin silloin, silloin lähdetään suuntaamaan toimintaa, strategiaa nimenomaan tutkimus- ja tuotekehittelyssä niihin maihin, joissa juridiset puitteet ovat vähän <clears throat> löyhempiä tai parempia teollisoikeuksia ajatellen. Jos tämän kaltaiset toimenpiteet eivät ole mitenkään liian kuolettavia mm, niin innovoinnille, niin silloin se kuitenkin voi heikentää tilannetta, jos me haluamme kannustaa korkean lisäarvon omaavia investointeja Euroopassa. Mutta mikä on tärkeää meidän terveydenhoitajalle, me haluamme parantaa tilannetta, että rinnakkaislääkkeet ja biosimilääkkeet pääsevät markkinoille. Lääke, lääke, tuotteiden lääkkeiden markkinoille, mutta meidän pitää säilyttää poikkeus varastoinnille. Se, en tiedä, onko se mahdollista, se vaatii melkoisia ihmeitä, koska tässä pitää touhumme muitakin tekijöitä, pitää suosia rinnakkaislääkkeiden nopea turvallinen tuonti markkinoille. Meidän pitää ajatella myös kuluttajien luottamusta näihin, sitä pitää työstää. Komissio sanoi, että vaikka olisi välttämätöntä tällaiselle poikkeukselle, että sitä voitaisiin tarkastella myöhemmin, se voisi olla hyödyllistä minä olen ihan vakuuttunut, että muutkin järjestelyt voivat tuoda lisää panosta tähän tekstiin, jotta taamme tämän kilpailukykytavoitteen eurooppalaisella sektorilla rinnakkaisen biosimilaarilääkkeille. Sen takia minä tulen tekemään joitakin tarkistuksia. Kiitos. Eh, thank you very much. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa komissio. Olkaa hyvä. Um, thank you very much. Kiitoksia. Muutamia kommentteja siitä, mitä tähän mennessä olemme kuulleet. Olemme tietenkin oikein iloisia siitä, että täällä laajasti tunnustetaan se, että tämä on hyödyllinen ja tasapainoinen ehdotus, eli hyvä pohja työlle. Muutamia kommentteja koskien joitakin huomioita täällä ensinnäkin esittelijälle kysymys näistä varasteen kerryttämisestä. Kuten vaikutusten arvioinnissa selitimme, meidän mielestämme emme tarvitse varasteen kerryttämistä niitä tarkoituksia varten, joista tässä puhutaan. Jos katsotaan vaikutusten arviointia, niin kaikkein, kaikkein suurimmat taloushyödyt, joita, joihin pyrimme tässä ehdotuksessa koskevat sitä, että saadaan lisää työpaikkoja ja kasvua Euroopan, ja ne tulevat tuosta eh, vientiin tarkoitettua valmistusta koskevasta poikkeusluvasta valtioon valtavat edut, eh, miljoona euroa vuosittain. Tämä tulee todella tästä vientikysymyksestä, eikä niinkään varastojen vapauttamisesta. Se ei tuo niinkään paljon etuja. Me olemme mitanneet eh, sen vaikutukset, ne ovat hyvin vähäisiä. On totta, että lääkkeiden saatavuus on, on tärkeää, olemme sitä tarkastelleet ja havainneet, että jo nyt, jos on olemassa tällainen vientiä koskeva poikkeusluva, jo sillä tavalla helpotetaan lääkkeiden saatavuutta, koska silloin Euroopassa on tuotantolaitoksia, jos näin on. Sitä on tietenkin helpompaa olla valmiita asiallisessa ajassa. Meidän mielestämme varastojen vapauttaminen ei ole tarpeellinen. Toki lääkkeiden säättävyys on hyvin tärkeä, mutta ei tämän tyyppisellä ehdotuksella voisi, voi kauheasti tehdä. Tämä edellyttää laajempaa keskustelua aiheesta. Komissio työstää sitä vielä ja se liittyy yleisempään keskusteluun näistä teollisuusoikeuden kannustamien uudistamisesta, hinnoittelusta ja muusta, joten ei pidä tältä ehdotukselta pyytää enempää kuin se voi tarjota koskien lääkkeiden saatavuutta. Sitten tämän, tämä yksi ainoa tunnistin, tehän tiedätte, että se on tässä äh, lääkedirektiivissä mukana ja ja sitä tarvitaan, jotta voidaan parantaa turvallisuutta, terveyttä EU-maissa – ja se on tuon kyseisen lainsäädännön tarkoitus. Meidän mielestämme olisi syytä toimia varovasti, jos otetaan tällaisia tunnistimia tähän lainsäädäntöön, koska tässä on eri, eri asiat kyseessä. Haluamme varmistaa, että lääkkeet ovat käytössä terveyden parantamiseksi. Emme halua sekoittaa näitä lainsäädäntökappaleita toisiinsa. Sitten näistä ilmoitusmenettelyistä Komission ehdotuksessa olemme pyrkineet siihen, että saadaan, saavutetaan kaksi tavoitetta. Pyrimme myös hyvin tasapainoiseen lähestymistapaan. Uskomme, että ilmoitusmenettely jonkinlaisen on tarpeellinen, jotta voidaan avoimuus markkinoilla taata ja suojella näiden eh, lisäsuojatodistusten omaajia. Ja on myös varmistettava, että nämä ehdot, joilla rinnakkaislääkkeitä ja biosimilarilääkkeitä tuotetaan ja että suunnat ovat hyvin selkeät ja avoimet. Toisaalta mm, meillä on tärkeä se argumentti, että ei tämän pitäisi, pitäisi johtaa siihen, että luottamuksellisia tietoja jaetaan. Olemme pyrkineet tasapainoon. Kuulen tämä kyllä ehdotuksia niin, että tätä muutettaisiin. Toki voimme niitä tutkia, kunhan tasapaino kuitenkin säilytetään. Meistä se on aivan keskeistä. Sitten näiden kysymykseen koskee sitä, että onko tämä poikkeus toimintaa samoilla linjoilla kuin kansainvälinen eh, kauppasopimuspolitiikkamme eh, vapaakauppasopimusten osalta meidän mielestämme kyllä. Ja tämähän on sanottakin johdatosan kappaleessa. Se, mitä tässä teemme, täydentää Euroopan unionin ponnisteluja vapaakauppasopimusten tekemisessä. Ja se johtuu siitä, että tässä ehdotuksessa pidetään kiinni eh, teollisoikeuksien suojaa, joka on maailman vahvinta ja myymme sitä myös kolmansiin maihin. Ja näinhän juuri teemme hyvin menestyksekkäästi useissakin konteksteissa. Tämä ehdotus todella kulkee käsi kädessään vapaakauppasopimus lähestymistavan kanssa. Luulenpa, että siinä oli kaikki. Kiitoksia. Thank you very much, and now I give... Kiitos. Ja lopuksi esittelijä, herra Völkön. Kiitos ja kollegoille kiitos todella mielenkiintoisesta puheen, keskustelusta. Joissakin kohdin on eroja, mikä ei yllätä siinä, miten nähdään asioita. Komissiolle sanoisin, että komissio olisi muistettava oma vaikutusarvionsa, jossa komissiokin toteaa, että tämä poikkeus sekä mienille että varastojen kasvattamiseen aiheuttaisi ongelmia, joten komissiokin on tietoinen siitä, että varastojen lisääminen on sellainen, että se merkitsee lisäarvoa kansalaisille, eikä tätä pitäisi ohittaa. Sitten vielä yksi kommentti itse menettelystä vuonna 2000 maailman kauppajärjestössä. Nimittäin silloin lähetimme vielä tekstiviestejä ja meillä oli putkitelevisioita, joten maailma ei pysähdy ja meidän tulisi tarkkaan pohtia sitä, mitä argumentteja me käytämme, mitä perusteluja asetamme toisiaan vastaan, mutta haluaisin korostaa erityisesti sitä, että ehdotus siitä, laajempi ehdotus, niin kuin minä ehdotan, ei millään tavoin tule vähentämään teollisia tekijänoikeuksia. Joten on todellakin todettava, että tällä varastojen lisäämisellä ei olisi mahdollista, että yhtäkkiä vain myytäisiin jotakin tuotteita – ja oikeusyhteisössä, niin kuin se on, jossa me elämme, täytyy pitää mielessä, että ei kaikki laittomat toimet, joita kuvittelee, todella myöskin toteutuvat, toteutuu. Eli mielenkiintoisia puheenvuoroja. Olen valmiiksi jo iloinen kaikista tarkistuksista, joita on tulossa, koska tätä kautta me teemme työtä kansalaisten hyväksi, jotta saadaan parempaa terveydenhuoltoa. Thank you. Kiitos. Määräaika tarkistuksille on 16. lokakuuta kello 11. Äänestämme ympäristövaliokunnassa jälleen 26.27. marraskuuta ja äänestys oikeusvalikunnassa on odotettavissa tammikuussa 2019. Seuraava kokouksemme pidetään 18. lokakuuta kello 9 12.30. Tähän päättyy kokouksemme. Kiitokset osallistumisesta ja mukavaa iltapäivää.